tässä valikunnassa, mutta on hienoa johtaa tätä kokousta ja olla täällä Lepagin toisen varapuheenjohtajan vieressä. Ja edellisessä kokouksessa tällä viikolla keskittyimme eurooppalaisen Alzheimer-aloitteeseen ja muihin dementian muotoihin. Ja meillä on tänään työryhmä, joka käsittelee valiokunnan mietintöä. Ja siellä on nyt esittelijä Marisa Matias paikalla, joka laatii mietinnön Alzheimerin taudista. Ja käsittelemme tätä ympäristövaliokunnassa lähitulevaisuudessa. Tästä on keskusteltu lyhyesti, mutta myöskin tänäisen työryhmän lopputulos on tärkeä tälle valiokunnalle ja myöskin tarkistuksille ja korjauksille ja ehkä lisäyksille työhön, jota valiokunnassa tehdään, ja myöskin Matjaksen mietintöön. Ja haluaisin nyt heti siirtyä kokoukseen. Meillä on useampi osa tässä kokouksessa. Ensinnäkin politiikkaa ja toimielinten edustajat. Täällä on siis edus, esittelijä paikalla, mutta myöskin muita henkilöitä. Ja nyt aluksi heti täytyy todeta, että esityslistalla on todettu, että täällä olisi sillä Shelton, ja olimme erittäin innokkaita siitä, että hän tulisi tänne. Nainen, joka vuonna 2008 sai parhaan näyttelijättären palkinnon roolistaan elokuvassa Pandoran lipas, jossa hän esitteli Nursettia. San Sebastian kansainvälisellä filmi- elokuvafestivaaleilla. Ja ikävä kyllä, hän on nyt joutunut eilen illalla sairaalaan, koska hän on hengitysvaikeuksia. Mutta Ari onneksi Alzheimer-yhdistyksen johtaja tekee nyt sen, mikä Cheltonin piti tehdä, ja hän edustaa Cheltonia. Ja hän esittelee sen, mistä Chelton olisi puhunut. Ja Henri on erittäin hienoa, että voitte tehdä tänään tänään ja tervetuloa. Ja tietysti haluamme varmistaa, että Shelton saa meidän terveisemme sairaalaan. Me toivotamme hänelle pikasta paranemista ja olemme pahoillamme siitä, että hän ei päässyt paikalle. Hän on 90-vuotias rouva, joka kaksi vuotta sitten sai parhaan näyttelijättären palkinnon, mikä on aika erikoista. Ja haluaisimme valiokunnasta valiokunta lähettää hänelle viestin koko valikunnan nimissä ja toivotamme hänelle pikaista paranemista. Eli kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Ja sitten välittömästi aloitamme kokouksen ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle Marias Matiakselle. Ja hän voi esitellä ajatuksiaan ja alustaa tämä keskustelu. Eli ole hyvä. Thank you, Dagmar. Thank you all for being here. Kiitos Dagmar, kiitos kaikki, että olette täällä. Vaihdan välittömästi Portugaliin, jos se teille sopii. Ok, muito bem. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Kiitos kaikille siitä, että olette tänään täällä. Kuten voitte kuvitella, olen todella mielelläni ja lämmöllä seurannut sitä, että tällainen workshop on perustettu. Alzheimer-tauti ja muut dementia-sairaudet ja tällaisten potilaiden hoito Euroopassa on asia, joka täytyy koskettaa meitä kaikkia. Ja tässä valiokunnassa meidän täytyy jatkuvasti ja johdonmukaisesti käsitellä tätä asiaa. Ja niinpä järjestimmekin tämän työpajan. Yritämme löytää ratkaisuja tähän asiaan ja siksi kokoonnumme tänään. Lähden nyt liikkeelle lopusta, koska joskus näin on hyvä tehdä. Ja aluksi kiitän kaikkia kutsuvieraita, jotka ovat hyväksyneet kutsun tulla tänne työpajan Samoin kiitän ympäristövaliokuntaa ja sen työntekijöitä, jotka ovat todella saaneet aikaan sen, että työpaja toteutui. Ja sitten tässä oikealla puolella istuva henkilö, joka on todella uutterasti tehnyt töitä tämän asian eteen, eli Dagmar Roth Berendt. Kiitos hänelle siitä, että hän suostui johtamaan puhetta tässä kokouksessa. Varsinainen keskustelu tästä mietinnöstä käydään valiokunnassa työpajan jälkeen, joten en halua nyt hukata aikaa, jota meillä on käytettävissämme. En lähde selittämään sisältöä yksityiskohtaisesti, koska varmasti tunnette sen aika hyvin. Ja tärkeää tässä on kuulla nyt niiden ääntä, jonka ääni usein jää kuulematta tässä kaikessa. Meillä on läsnä täällä asiantuntijoita, potilasjärjestöjen edustajia ja muiden poliittisten toimielinten edustajia. He ovat tulleet tänne ja he pyrkivät tekemään mahdollisimman hyvää työtä ja vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisten tarpeisiin, jotka elävät tämän sairauden kanssa. En halua käyttää nyt teidän aikaanne, vaan haluan kuulla teidän mielipiteitänne, haluan oppia teiltä ja olen varma, että tämän työpajan jälkeen keskusteluissa voimme vielä parantaa tätä mietintöä ja varmasti saamme aikaan paljon hyviä ehdotuksia siitä, kuinka tätä työtä voidaan entisestään parantaa. Kiitän teitä ja olen nyt todella kuulolla ja toivotan hyvää työpajaa. Kiitoksia Marisa. Kiitoksia Marisa ja arvostan sitä, mitä sanoit. Mutta pidän nyt kiinni englannista, vaikka tulkit eivät aina siitä olekaan kovin iloisia. Ja pyydän jo anteeksi, niin kuin aina teen tässä tapauksessa, mutta se tekee minun elämästäni hiukan helpompaa, vaikka puhun tietysti suivammin saksaa. No niin, kiitoksia Marisa ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission edustaja. Kuulemme vähän, mitä komissio on tekemässä ja kuulemme tämän komission alustuksen tiedonannosta Alzheimerista ja muista dementian muodoista. Ja me odotamme nyt komissiolta aika paljon asioita. Ja kun haluamme nähdä, millaisia mahdollisuuksia on olemassa, mitä tulee potilasjärjestöjen tukemiseen EU:ssa, niitä ei kaikkialla ole olemassa edes. Ja haluaisimme enemmän tehokkuutta, enemmän varoja eri budjettikohtiin, erityisesti tutkimuksen puiteohjelmaan – Eli herra Fahi, ehkä te voitte kertoa, kuinka kunnianhimoisia olette, ja toivottavasti olette kovin kunnianhimoisia. Fahi, olkaa hyvä. Um, I will do my level best to be ambitious. And... Yritän olla kunnianhimoinen ja lyhyt sanainen, koska minua on kehotettu pysymään aikataulussa. Niin, käytän vain 10-15 minuuttia ehkä esitelläkseni komission tiedonannon. Uh, support that we could identify. Mitä mahdollisuuksia, millaista tuesta voisimme antaa. Jos palaamme Euroopan komission kansainvälisstrategiaan meillä on tällainen kokonaislähestymistapaus tapa kansainvälinen alueella, kuten puheenjohtaja ja muut jäsenet ja asiantuntijat tietävät. Päävastuu kansanterveyden asioista Euroopan unionissa kuuluu sopimusten mukaan jäsenvaltioille, joten ensikädessä jäsenvaltioilla on päävastuu siitä, että ne turvaavat ja parantavat kansalaisten terveyttä, mutta kuitenkin Euroopan tasolla on annettu erityinen toimivaltuus tukea jäsenvaltioita komissiolle ja käyttää yhteistyön mahdollisuuksia Euroopan tasolla niin, että voidaan tukea jäsenvaltioita siinä, että he pyrkivät parantamaan ja kohentamaan kansalaisten terveyttä kautta Euroopan. Tällä hetkellä, niin kuin voimme nähdä rahoituskriisin yhteydessä, Tämä on sekä lyhyen että pitkän tähtäyksen haaste, koska ei ole kysymys pelkästään siitä, miten jäsenvaltiot voivat jatkaa terveyspalvelujen ylläpitämistä ja rahoittamista vaikeassa rahoitusilmapiirissä tällä hetkellä. Kysymys on myös siitä, miten sitä voidaan jatkaa tulevina vuosina, kun väestö demografisesti katsottuna vanhenee. Me emme vain vanhene yksilöinä, vaan Euroopan väestö kokonaisuudessaan vanhenee. Ja tasapaino työikäisten ja eläkeikäisten ihmisten välillä on muuttumassa. Ja siksi haasteet, joita kohdataan terveydenhuoltojärjestelmissä, ovat muuttumassa ja tarvitaan valtaisaa tukea jäsenvaltioille näiden haasteiden kohtaamiseen. Mikä, mitkä ovat sitten avainkysymyksiä, jotka liittyvät ikääntymiseen, väestön ikääntymiseen Euroopassa? Yksi keskeisistä kysymyksistä on Alzheimer ja muut dementiamuodot koska ne inhimillisellä tasolla ovat haasteita, jotka monet perheet Euroopassa joutuvat kohtaamaan. Ihmiset, jotka elävät Alzheimerin kanssa ja dementian kanssa, eivät pelkästään he, vaan myöskin heidän perheenjäsenensä ihmiset, jotka huolehtivat heistä. Olemme tietoisia siitä, että tämä on keskeinen haaste terveydenhuoltojärjestelmille ja tiedämme myös sen, että se on alue, jossa on todellisia vaikeuksia, ei vain perheillä, vaan terveydenhuoltojärjestelmillä kokonaisuudessaan. Ja siksi komissio on tehnyt erityisen tiedonannon vuonna 2009 380 vuodelta 2009. Siinä on kokonaisstrategia siihen, miten jäsenvaltioita tuetaan Alzheimerin ja muiden dementioiden käsittelyssä. Strategia perustuu neljään avainelementtiin. Ensimmäinen alue jolla me näemme mahdollisuuksia tukea kansalaisia, on asia, joka liittyy tällaisen terveyspilariin ja sen ympärillä kysymys on taudin toteamisesta. Vaikka Alzheimer itsessään on tauti, jonka osalta ei ole selkeää ehkäisystrategiaa, kuitenkin monet asiat viittaavat siihen, että sillä on yhteyttä kardiovaskulaarisiin sydäntairauksiin, mutta, mutta riittävästi kuitenkaan ei tiedetä asiasta siitä, miten selviytyä tästä sitä, mitä kansalaiset voivat tehdä tarttuakseen tähän haasteeseen. Ja me olemme myös nähneet, että me emme voi mitenkään menestyksekkäästi hoitaa Alzheimeria, mutta oireisiin voidaan puuttua ja voidaan pyrkiä myöskin hidastamaan taudin etenemistä. Nämä ovat tehokkaimpia nämä toimet taudin varhaisessa vaiheessa. Kuitenkin aivan liian usein taudin diagnoosi tulee myöhemmin, vasta sen jälkeen, kun on ollut olisi ollut mahdollista tehokkaimmin hoitaa oireita. Joten meidän pitäisi auttaa jäsenvaltioita kehittämään ja panemaan toimeen parempia mekanismeja varhaiselle taudin toteamiselle niin, että perheiden lääkäreillä on välineitä tieto todeta tauti varhaisessa vaiheessa. Tämä siis olisi tämä terveyspilari, ajatellen mahdollisuudet, jotka liittyvät ehkäisemiin ja siihen, että maksimoidaan ne mahdollisuudet, joita on taudin aikaiselle toteamiselle. Puheenjohtaja mainitsi tutkimuksen. Se on toinen prioriteetti, jonka olemme asettaneet. Selvästikin on tarvetta sille, että ymmärretään paremmin dementiaa ja Alzheimeria. Ja tämä on tutkimukselle ratkaisevan tärkeä alue. Tietysti me Euroopan tasolla olemme käsitelleet dementioita prioriteettina tutkimuksessa lukuisien vuosien ajan. Puheenjohtaja kuitenkaan aina ei tiedetä sitä, ja kollegani pääosastolla, joka sitten tutkimusta aina kiitä minua siitä, että mainitsen sen. Mutta pyytäisin teitä ja kollegoita tutkimaan sitä, miten monet ihmiset tietävät sen, miten suuri prosenttiosuus kaikesta julkisesti rahoitusta tutkimuksesta – käsitellään EUn tutkimuksen puitohjelmissa. En kuitenkaan pyydä, että käsiä nostetaan ylös tässä vaiheessa, mutta pyytäisin kaikkia pohtimaan sitä. EUn rahoittama tutkimus edustaa vain 5 prosenttia kaikesta julkisesti rahoitetusta tutkimuksesta Euroopan unionissa. Tämä siis varmastikin on selkeä haaste. Toisaalta voidaan kysyä, mitä me voimme tehdä, mutta miten voisimme paremmin saada aikaan yhteistyötä muun 95 prosentin kanssa. Alzheimer on ollut pilotti uuden tyyppiselle aloitteelle yhteisistä ohjelmista tutkimuksen alueella, jossa me pyrimme emme vain käyttämään omia resurssejamme Euroopan tasolla, vaan pyrimme harjoittamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että kootaan resursseja Euroopan unionin eri tutkimusbudjeteilta, niitä saadaan aikaan tällainen integroitu lähestymistapa, eikä käytä pelkästään jäsenvaltioiden varoja, mutta saadaan aikaan tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa asiaan. Ja tämä on ollut ilokseni hyvin menestyksekäs. Meillä on lukuisia jäsenvaltioita mukana tässä aloitteessa, ja tulos on ollut se, että on syntynyt huomattavaa sitoutumista jäsenvaltioiden tasolla. Tietysti tämä on pitkän tähtäyksen prosessi, tällaisen tutkimuksen rahoittaminen, mutta se merkitsee uuden tyyppistä yhteistyötä tutkimuksen alueella. Ja tosiasia, että tämä haaste on näin selkeästi tunnustettu, nimenomaan Alzheimerin tapauksessa on ollut helppo saada ihmiset hyväksymään se, että keskitytään tähän alueeseen. Mitä sitten tulee erityisiin alueisiin, jotka liittyvät terveydenhuoltojärjestelmiin, niiden organisaatioiden rahoitukseen, niin me tulemme nyt sellaiseen kovaan ytimeen alueista, joista jäsenvaltiot vastaavat, mutta ne ovat myöskin sellaisia alueita, joilla on olemassa hyviä käytänteitä eri osissa unionia, joita ei kuitenkaan jaeta kautta unionin. Me pyrimme käyttämään sellaisia mekanismeja, kuten metodologinen koordinointi tai eh, tällainen eh, vertaisarviointimekanismi, joka on rakennettu sisään jolla, jos pitää huolehtimaan siitä, että jaetaan yhteisiä käytänteitä kautta Euroopan ja käytetään yhteistyötä Euroopassa, joilla voidaan tarttua sellaisiin kysymyksiin kuin miten voidaan huolehtia hoidosta ja, ja taudin käsittelystä silloin, kun on kysymys ihmisistä, jotka potevat dementiaa tai Alzheimeria. Tässä voidaan olla hyvin konkreettisia. Sitten hoidon rahoittaminen. Miten voidaan maksaa sellaisen ihmisen hoidosta, jolla on dementia, Alzheimer – Pitkän tähtäyksen hoito, hoito laitoksessa tuessa kotona on kallista. Monet jäsenvaltiot, tilanne on se, että ei pelkästään perheillä ole haastetta siinä, että jokin heidän rakkaista perheenjäsenistään potee tätä sairautta, vaan sillä on myöskin rahoituksellisia seurauksia siinä mielessä, miten voidaan rahoittaa hoito, mitä se merkitsee kodille heidän säästöilleen, on malleja, hyvin mielenkiintoisia malleja Euroopassa, esimerkiksi Saksassa, siinä, miten rahoittaa pitkäaikaista hoitoa vakuutusten kautta. Ja nämä ovat sellaisia asioita, kokemuksia, joita voidaan jakaa kautta Euroopan erilaisia ajatuksia, joista eri jäsenvaltiot ovat oppia. Sitten lopullinen alue, joka on esillä myös tiedonannossa, on se, mitkä ovat ihmisten oikeudet, joilla on jokin dementian muoto tai Alzheimer. Ja tämä on asia, Monet puhujat, jotka tulevat puhumaan myöhemmin tässä työpajassa, jotka ovat tehneet hyvin arvokasta työtä monilla näistä alueista, mutta yksi asia, jonka erityisesti on ollut tärkeää, on se, että ihmiset, jotka potevat dementiaa, ovat edelleenkin ihmisiä, ihmisiä, joilla on omat tarpeensa, omat kokemuksensa, omat oikeutensa harjoittaa kommunikaatiota ja oikeus siihen, että heidän toiveitaan kunnioitetaan. Tämä täytyy saada tasapainoon hoidon ja suojelemisen kanssa, joka kohdistuu heihin. Nämä ovat hyvin vaikeita kysymyksiä. Missä vaiheissa on oikein laittaa makuhuoneen oven ulkopuolelle lukko silloin, kun kysymys on henkilöstä, joka on huoneessa, joka potee Alzheimeria. Hän on aikuinen. Missä vaiheessa tehdään tämä tai missä vaiheessa sitä ei tehdä? Jos on muita alueita talossa tai kodissa, jotka saattaisivat olla vaaraksi tälle henkilölle. Tämä on todella aito kysymys, vakava kysymys ihmisille, jotka ovat vastuussa hoidosta päivittäisellä tasolla. Joten me olemme halunneet tukea vuoropuhelua näistäkin kysymyksistä, jotka liittyvät oikeuksiin ja vastuuseen. Miten löydetään tasapaino eettisissä kysymyksissä? Nämä ovat asioita, joista usein ei puhuta Euroopan tasolla, Euroopan puheenjohtaja. Eikä ole epäilystäkään siitä, että Euroopan unioni olisi nyt pakottamassa ketään minkään tyyppisen lähestymistapaan, mutta Euroopan unioni tarjoaa mahdollisuuden foorumin keskustelulle ihmisille, jotka ovat käsittelemässä näitä asioita kentällä. Tämä tulee konkreettiseen tukeen. Me olemme rahoittaneet erityistä yhteistä toimintaa, jolla tuetaan eri toiminnan alueita kansanterveyden ohjelman puitteissa. Ja voin ilokseni todeta, että olemme voineet antaa tukea viimeisten vuosien aikana johtaville organisaatioille ja on ilo, että tulemme, saamme myöhemmin kuulla heidänkin puheenvuoronsa tässä työpajassa. Toivon, että voimme jatkaa tukea näille organisaatioille tulevaisuudessa ja haluan antaa tunnustuksen sille suurelle työlle, jonka he ovat tehneet ja jotka on, ovat vieneet tätä asiaa eteenpäin. viimeinen kommenttini on sitten se, että meillä on myös se, että tilanne, että komissio on tehnyt tiedonannon innovaatiounionista, puheenjohtaja Barroso ja muut komission jäsenet ovat puhuneet sitä, että tulemme keskittymään innovaatioon tulevina vuosina, ja tämä on yksi avainalueista, joka liittyy terveeseen ikääntymiseen. Innovaatio Eurooppa on osa EU 2020-strategiaa. Alzheimer dementiat ylipäätään ovat avainkysymys näissä toimissa. Ja minä toivon, että kun tulemme toimeenpanovaiheeseen tässä pilotti innovaatiohankkeessa ensi vuonna, meillä on silloin tilaisuus tukea tämän mekanismin rahoituksen kautta joitakin ajatuksia, joita nousee esille eri keskusteluissa. Ja tältä pohjalta, rouva puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että kun nyt olemme vaiheessa, jossa, jossa ajatukset ja mekanismi ovat nousevassa esille, niin silloin tämän päivän työpaja ja parlamentin kanta, joka nousee valiokunnassa, tulevat todella oikeaan aikaan. Pidämme suuressa arvossa komissiossa sitä tukea, jota Euroopan parlamentti on antanut näiden asioiden käsittelylle, ja sitä sitoumusta, jota esimerkiksi edustaa se, että tänään käytetään aikaa näiden asioiden käsittelemiseen, tulee todella oikeaan aikaan, kun ajatellaan agendaa Eurooppa 2020 strategialle tulevalle työlle tälle, tällä alueella ja komissio odottaa mielenkiinnolla sitä, että se voi harjoittaa yhteistyötä tulevaisuudessakin parlamentin kanssa ja muiden sidosryhmien kanssa, jotka ovat tänään edustettuna niin, että saadaan vietyä eteenpäin niitä asioita, jotka ovat olleet esillä tiedonannossa. Toivon, että voimme ottaa vastaan uusia ajatuksia tänään keskustelussa ja edistää työtä tulevina vuosina. Kiitos. thank you very much, Mr. Fai. Kiitoksia, Fai. Tämä oli hyvin laaja, erittäin hyvä. Ja samanaikaisesti myöskin hyvin arkaluontoista. Minä en halua syyttää komissiota tästä, mutta voimme kuunnella erinäisiä al- alustuksia. Ja tämä oli yksi sieltä paremmasta päästä. Eli kiitoksia kovasti. Ja kaikki ne, jotka hoitavat Alzheimeria ja dementia-kysymyksiä, varmasti arvostavat tätä aitoa tukea, jota osoititte. Eli kiitoksia. Hyvät kollegat, seuraavaksi sillä Cheltonin piti puhua, mutta ennen Anhitasia voisimme odottaa hetken ja ehkä voisimme nyt katsoa osia tästä elokuvasta. Chelton olisi kertonut siitä ja Sabin varmaan sinäkin. Eli elokuvan nimi on Pandoran lipas. Ja 2008 San Sebastianissa Shelton sai parhaan naisnäyttelijän palkinnon. Ja nyt vaikka 10 minuutin ajan voimme katsoa osia tästä elokuvasta, eli lähtee nyt. Nesi? Ne, ne zaman oldu? Hoşça kal. Hadi çabuk toparlan. Nereye gidiyoruz? Annem kaybolmuş.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 So there we are. I just noticed, uh, perhaps it was not a... No niin, ehkä nyt ei ollut hyvä idea, että minä olen täällä puheenjohtajana, mutta no palataan siihen myöhemmin. Eli tämä on siis turkinkielinen elokuva. Me näemme nämä tekstitykset ja nyt sitten Sabin Anri saa puheenvuoron. Euh, Kiitoksia Cheltonin nimissä. Haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ja myöskin tämän työpajan osallist- osallistujia. Ikävä kyllä hän nyt ei pystynyt vastaamaan tähän kutsuun. Ja haluaisin myöskin sanoa, että Shelton useaan otteeseen on ollut mukana mielenosoituksissa, joita Alzheimer-liiga on järjestänyt täällä Belgiassa ja erityisesti tämän filmin esityksen yhteydessä. Ja tämä elokuva on erittäin tärkeä, koska vaikka tämä sijoittuukin muuhun maahan kuin Belgiaan, se on kuitenkin ongelman ytimessä koska se osoittaa, miten, millaisia muutoksia perhe joutuu kokemaan tämä henkilö itse, kun tämä tauti ilmenee. Ja Alzheimerin tauti on tauti, jota välttämättä ei näy ulko, ulkoapäin, mutta se on kuitenkin jotain, joka petollisesti etenee ja joka pakottaa kaikkien ottamaan uudelleen kantaa tilanteeseen, joka on tuntematon. Ja ajan mittaan tapahtuu usein yllättäviäkin asioita, eikä aina välttämättä ymmärretä, mitä tapahtuu, koska henkilö ei toimi näin tahallaan. Hän on tautinsa uhri samalla tavalla kuin muutkin ihmiset ympäristössä. Ja tämä elokuva osoittaa, että perhe taistelee löytääkseen ratkaisuja potilaan hyväksi, mutta myöskin itsensä hyväksi. Ja kysyin Sheltonilta, koska mielestäni hän näyttelee erinomaisen hyvin tämän sairaan roolin. Eli kysyin häneltä, oliko hän ottanut yhteyttä henkilöihin, jotka tunsivat taudin, ja hän sanoi, että ei, minä olen näyttelijä, ja minulle on annettu tämä rooli, ja minä esitin sen. Koska jos olisin nähnyt henkilöitä, olisin imitoinut heitä. Ja mielestäni tämä osoittaa, kuinka hyvin hän hallitsee ammattinsa, koska ne, ovatkaan on filmin, ja kannattaa katsoa se kokonaisuudessaan, niin ymmärrätte, että hän ei ole säästellyt vaivojaan osoit- esittääkseen, millaisia seuraamuksia tällä taudilla on. Ja vielä kerran haluaisin osoittaa hänelle kunnioitukseni tästä aitoudesta. Ja sitten vielä muutama sana. Shelton on 91-vuotias ja hän on hyvin selväjärkinen, hyvin selkeäsanainen. Ja tässä roolissa hän antaa erinomaisen esimerkin siitä, miten vanhuus voi sujua hienostikin. Ja ne, jotka menettävät nämä kognitiiviset, kognitiiviset kyvyt ilmaista itseään, heitä täytyy tukea, jotta heillä olisi elämänlaatua, jonka he ansaitsevat, koska heitä ei voi rangaista siitä, että he ovat sairastuneet. Ja ratkaisu on tuessa, tiedotuksessa, ja on erittäin hienoa kuulla näistä, tästä työstä, jota te täällä teette. Kiitoksia. Thank you very much, Sabine. Kiitoksia, Sabin. Ja sitten jatkamme toisen osan myötä, eli asiantuntijat ja potilaiden edustajat – jotka sitten kertovat päivittäisestä elämästään ja työstään potilaiden kanssa tai kertovat, mitä EU pitäisi tehdä Alzheimerin ja dementian suhteen. Ja annan ensin puheenvuoron Jean Georgille, joka on Alzheimer Euroopan pääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijä, ympäristövaliokunnan jäsenet. Ensinnäkin kiitoksia tästä kutsusta tulla kertomaan kannoistamme tähän kokoukseen. Ja on hienoa, että täällä on paikalla kollegoita tai oikeastaan ystäviä Euroopan parlamentista, jotka ovat mukana Alzheimer-liitossa ja jotka ovat tukeneet Alzheimer Euroopan toimintaa viime vuosina. Tällä tavalla tästä asiasta voidaan todellakin tehdä eurooppalainen prioriteetti, ja minulle tällainen kokous yhtäältä on kampanjamme loppu. Halusimme varmistaa, että toimielimet toteavat, että Alzheimer on eurooppalainen prioriteetti, mutta tässä samalla alkaa täysin uusi työ. Ja tällaiset eurooppalaiset aloitteet tuovat uusia ratkaisuja ihmisille, joilla on Alzheimer ja heidän hoitajilleen ympäri Eurooppaa. Eli ehkä nyt hiukan eri tilanne kuin kansalaisyhteiskunnan edustajat, jotka tulevat näihin kuulemisiin ja usein valittavat, että toimielimet eivät toimi riittävästi. Ja kansalaisyhteiskunta haluaisin nyt kiittää Euroopan parlamenttia sen jo tekemästä työstä ja toivottavasti näin käy myöskin tulevaisuudessa. Sitten seuraava kalvo. Eli haluaisin puhua tästä edustamastani järjestöstä Alzheimer Europe. Meillä on 31 liittoa 28 eurooppalaisessa maassa – ja tänään haluaisin puhua ensinnäkin tietyistä faktoista, eli komission ja parlamentin tavoin. Me katsomme, että dementia on ja sen tulee olla eurooppalainen painopistealue. Ja kun puhutaan dementiasta, silloin kaikkein tärkein tieto, jota aina kysytään, on se, kuinka monia ihmisiä tämä tauti koskee. Ja komission tuen ansiosta Alzheimer Europe teki kolmevuotisen eurooppalaisen hankkeen, jossa analysoitiin tämänhetkisiä tutkimuksia, joita on jo tehty. Ja tutkijat löysivät 194 artikkelia, joista 17 oli riittävän laadukkaita, jotka täyttivät kaikki tutkimusvaatimukset. Ja me tarkastelimme ja vertaisimme näitä tietoja, eli onko jonkinlaista merkittävää eroa meidän työmme välillä ja työn välillä, jota tehtiin 90-luvun alussa Eurodem-ryhmässä. Ensimmäisessä kuviossa näkyy dementian esiintyminen miehissä, ja tuloksissa oli hyvin vähän eroja, kun vertaisimme näitä kahta tutkimusta. Mutta sitten tässä toisessa kalvossa näkyy tämä ero dementian esiintymisessä naisissa. 90-luvun alussa nähtiin, että dementia yleistyy tietyn iän jälkeen. Ja meidän tutkimuksessamme huomattiin, että nämä lukemat ovat kasvaneet huomattavasti. Ja ikähän on yksi tärkeimpiä riskitekijöitä Alzheimer-taudin osalta. Ja yli 95-vuotiaista naisista lähes puolella oli kognitiivisia ongelmia, hyvin merkittäviä ongelmia, jotka voidaan luokitella dementiaksi. Eli kun lasketaan, kuinka paljon näitä ihmisiä on, ja käytetään näitä lukemia, kun lasketaan dementiaan sairastuneiden määrää Euroopan unionissa – tämä on itse asiassa minun virheeni tässä. Se ei ole 7,4 miljoonaa, vaan 7,3 miljoonaa. Mutta 7,3 miljoonaa eurooppalaista elää tällä hetkellä jonkinlaisen dementian muodon kanssa Euroopan unionissa. Ja tietysti nämä lukemat kaksin tai kolminkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä. No sitten nämä lukemat, joita käymme läpi, ovat nyt pienempiä kuin tulevaisuudessa, mutta kuten tämä elokuva osoitti ja kuten tutkimukset ovat osoittaneet, tämä ei vaikuta ainoastaan ihmisiin, vaan tämä vaikuttaa myöskin puolisoihin, perheisiin, lapsiin, lastenlapsiin, joihin myöskin nämä taudit vaikuttavat. Ja sitten viime vuoden syyskuussa terveysasioista vastaava komission jäsen Vasilju puhui 19 miljoonasta eurooppalaisesta, joita tämä tauti koski. Ja jos otetaan huomioon potilaan lisäksi myöskin hoitajat ja perheenjäsenet, joilla on dementia. Sitten samat tutkijat tarkastelivat myöskin sosiotaloudellista vaikutusta. Ja poliitikkoina tietysti teitä kiinnostavat nämä asiat. Ja nyt mene kovin yksityiskohtaisiin asioihin, koska aikaa ei ole. Mutta kustannukset vuonna 2008 laskelmien mukaan 160 miljardia euroa käytettiin dementian hoitoon ja 56 prosenttia tästä liittyy epämuodolliseen hoitoon. Ja jos tämä nyt lasketaan ja mietitään kuinka paljon tämä maksaa vuodessa henkilökohti, summa on 22 000 euroa per vuosi. Sitten olen yrittänyt antaa kuvaa siitä, miksi Uskomme, että dementia on eurooppalainen prioriteetti, mutta tästä näkyy, että me emme ole sitoutuneita pelkästään siihen, että dementiasta tehdään prioriteetti, vaan olemme samaa mieltä myöskin siitä, että komission keskittyminen varhaiseen diagnoosiin ja tutkimukseen ja hoitoon ja potilaiden oikeuksiin. Eli kun diagnisoidaan dementia, komissio haluaa parantaa varhaista diagnoosia Alzheimerin osalta ja tutkimusten mukaan vuonna 2004 hoitajalta kysyttiin, niin kuinka kauan kesti ennen kuin havaitsitte, että jokin on vielä miehessä tai vaimossa tai isässä tai äidissä, ennen kuin saitte lääkäriltä diagnoosin, jonka mukaan tämä henkilö todellakin kärsi Alzheimerin taudista tai jostain muusta dementian muodosta. Ja Saksa on itse asiassa paras maa, mutta sekin kuitenkin edelleen kymmenen kuukautta kesti siellä keskimäärin ennen kuin huomattiin, että vanhemmassa tai puolisossa oli jotain vielä. Mutta tämä kuitenkin tämän tutkimuksen mukaan paras maa. Ja muissa maissa kesti huomattavasti pidempään, esimerkiksi Ranskassa kesti kaksi vuotta ennen kuin saatiin diagnoosi, ja yhdistyneessä kuningaskunnassa 32 kuukautta, ainakin hoitajien raportoinnin mukaan. Eli kuinka paljon aikaa kului siitä, kun huomattiin, että jotain vielä, ja ennen kuin saatiin lääkäriltä diagnoosi. No tietysti myöskin hoitajien vaikutus. No, komissio halusi myöskin tietojen vaihtoa hoitomuodoista, hoitotavoista, ja tämä vaikuttaa myöskin hoitajiin. Ja tutkimusta Alzheimer Europe teki, ja kysyimme, kuinka paljon aikaa menee, kun hoidatte tätä henkilöä, jolla on dementia. Ja mitä enemmän sairaus eteni, niin tietysti myöskin sitä enemmän piti käyttää aikaa ihmisten hoitoon. Mutta jopa varhaisessa vaiheessa 20 prosenttia hoitaja sanoi, että ainakin 10 tuntia päivässä piti viettää dementiahenkilön kanssa. Ja hoito sisältää myöskin sen, että on vain fyysisesti samassa huoneessa varmistaakseen, että tämä henkilö ei loukkaa itseään, ei karkaa. Eli se ei ole mitään intensiivistä hoitoa sinänsä, mutta fyysisesti pitää kuitenkin olla läsnä, eikä saa jättää tätä dementia henkilöä yksin. Ja tietysti tämä suhde nousee, kun nämä taudit etenevät. Ja viimeisessä dementiavaiheessa joka toinen hoitaja toteaa, että he käyttivät yli 10 tuntia päivässä tämän henkilön hoitamiseen. Samassa tutkimuksessa kysyttiin myöskin hoitajilta palveluista, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä heille ja joiden avulla voidaan auttaa hoitajia. En nyt puhu tästä koko tutkimuksesta, mutta on sanottu, että ainakin 10 tuntia menee päivittäin hoitoon. Eli tukipalveluita pitää tarjota sekä potilaille että hoitajille – ja yksi kolmannesta hoitajasta tiesi, että tällaista apua oli tarjolla maassa, mutta suuria eroja on Euroopan maiden välillä. Saksa, Iso-Britannia ja Skotlanti ovat maita, joissa yli puolet tiesivät tällaisista apumahdollisuuksista, mutta esimerkiksi Ranskassa vain 10 prosenttia hoitajista tiesi näistä avumahdollisuuksista ja Espanjassa vain 3 prosenttia hoitajista tiesi näistä mahdollisuuksista. Eli palveluita, joita on olemassa. Eli joku tulee kotiin tai pystyy menemään tämän potilaan kanssa jonkinlaiseen hoitokeskukseen ja näin pystyvät viettämään aikaa ja käymään vaikka kampaajalla tai tekemään jotain, mitä halusivatkin. Sitten komissio myöskin puhui potilaiden oikeuksista ja etiikasta. Ja hoitajalta kysyttiin, tietääkö potilaanne, että heillä on Alzheimerin tauti tai jotain muuta dementiaa. Ja 64 prosenttia on keskiarvo Euroopassa, mutta tässäkin on suuria eroja Euroopan maiden välillä. Skotlannissa 80 prosenttia hoitajista sanoi, että potilas tiesi, että tiesi kärsivänsä dementiasta tai Alzheimerista, mutta sama lukema on vain 23 prosenttia Espanjassa. Eli kun puhutaan parhaiden käytäntöiden vaihdosta eettisellä alalla, niin tieto diagnooseista, sehän on aivan perustavanlaatuinen oikeus. Eli jos haluaa edistää näiden ihmisten autonomiaa, jos haluaa nähdä nämä potilaat ihmisinä, kuten komissio on maininnut, niin sitten ensimmäinen askel on se, että näiden ihmisten tulee tietää, mitä tautia he sairastavat, ja me yritämme ottaa heidät parhaalla tavalla mukaan päätösten tekoon, kun kyse on heidän elämästään diagnoosin yhteydessä ja myöskin myöhemmin, elämän loppuvaiheessakin. Sitten 2006 me hyväksyimme niin sanotun Pariisin julistuksen. Meillä on tiettyjä painopistealueita kansanterveyden alalta – liittyen hoitoon, eettisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin, Alzheimer-yhdistyksiin. Ja meidän vaatimuksemme toimielinten suuntaan oli se, että dementia on huomattava terveydenhuolto-ongelma Euroopassa ja haluaisimme kehittää kansallisia ja eurooppalaisia suunnitelmia enemmän tutkimusta ja tutkimuksen koordinointia alzheimer taudin syiden ja hoidon suhteen ja sitten myöskin lisärahoitusta tutkimukselle. Eli jos katsotaan näitä painopistealueita, joita on pyydetty toimielimiltä muuttamaan ja katsomaan, mitä komissio on nyt ehdottanut, niin ette varmaan ylläty, että yhdistykset, jotka edistävät potilaiden ja hoitajien oikeuksia, niin me tuemme näitä Alzheimer-aloitteita. Ja tämä myöskin antaa selkeä puitteet toiminnalle lähitulevaisuudessa ja Alzheimer Eurooppa tietysti mielellään tekee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Ja kuten Nick Fai mainitsi, komissio rahoittaa yhteistyötä ja koordinointia jäsenvaltioiden välillä ja tietysti koordinointi ja yhteistyö Alzheimer-liittojen ja kansalaisyhteiskunnan välillä myöskin liittyy näihin kustannuksiin. Ja me haluaisimme, että Euroopan toimielimet, Euroopan parlamentti ja komissio myöskin tekisivät työtä, jota Alzheimer-liitossakin tehdään dementia ihmisten ja heidän hoitajansa hyväksi. Ja toivottavasti rahoitusta löytyy myöskin tulevaisuudessa. No sitten vielä yksi viesti Eli tämä nyt on lyhyen ja keskipitkän aikavälin vastaus kysymyksiin, miten voidaan järjestää yhteistyötä jäsenmaiden välillä Alzheimerin taudin ja muiden dementiamuotojen osalta, mutta pitkällä aikavälillä hyvin pian pitää uudelleen arvioida kahdeksatta tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa. Kansanterveyden ohjelmaa tullaan uudelleen tarkastelemaan pian ja tällaisissa suurissa eurooppalaisissa hankkeissa mielestäni tulisi antaa suurempi sija Alzheimerin taudille ja dementialle kuin tähän mennessä. Ja kun katsotaan, kuinka menestyksekkäitä olemme olleet ja saaneet tukea parlamentin jäseniltä aikaisemmille aloitteillemme, uskon, että te tuette myöskin tällaista pyyntöä antaa dementialle ja Alzheimerille suurempi rooli näissä hankkeissa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten jatkamme välittömästi. Olemme hiukan aikataulusta jäljessä. Ja sitten seuraavaksi Frissoni. Tohtori Frissoni on kansallisen Alzheimerin tutkimuslaitoksen varapuheenjohtaja Bresciassa Italiassa. Ja Frissoni ilmeisesti tarvitsee nyt tietokonetta mutta Eli hän tulee tänne pöydän taakse pitämään esityksensä. No niin. And you wanted, yeah, yeah, you, okay, good. So, we're happy. Eli seuraavaksi meillä on ilo kuulla lääketieteellisestä lähestymistavasta. Eli tässä nyt pitää vähän muuttaa näitä tietokonejärjestelyitä. Thank you, Mrs. Vice President. Puheenjohtaja, kiitos tästä kutsusta tulla tänne arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan komission edustajat. Minä yritän antaa teille hiukan kuvaa eurooppalaisen kliinisen tutkijan näkemystä. Olen neurologi, minä näen potilaita, teen tutkimusta käyttäen potilaita kohteena. En väitä, että se mitä minä kerron on nyt se, mitä kuka tahansa tutkija Euroopassa kertoisi teille, mutta oletan, että, että mitä minä kerron teille on sellaista, mistä melko laaja joukko tutkijoita Euroopassa ja Yhdysvalloissa on yhtä mieltä. No niin,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 Okay. Now, I will... Tulen puhumaan muutamasta asiasta. Tarvitsen jonkin verran aikaanne kertoakseni viimeisimmistä edistysaskelista patofysiologiassa Alzheimerin <clears throat> taudin tapauksessa. En kaikista ulottuvuuksista, kuten kaikista syövistäkään ei voi puhua, kaikki syövät ei ole keuhkosyöpiä, mutta Alzheimer on kaikkein tyypillisin dementian tapa, osa, muoto. Me tiedämme ainakin osittain, miten se kehittyy, tai meillä ainakin on joitakin hyviä vinkkejä siitä, viitteitä siitä, miten se syntyy. Ja monen patofysiologian hyöty on se, että se voi hyödyntää, olla hyödyksi potilaille. Ja se on se, mitä nyt on tapahtumassa juuri näinä päivinä. Lopuksi tulen yrittämään sitä, että, että pystyn luonnostelemaan, mikä on Alzheimer-tutkimus, millaista se on kliiniseltä kannalta katsottuna. Puhun myöskin käännöspalveluista, infrastruktuurista ja, ja havainnoista, uudesta tiedosta. <clears throat> Lähetäpä liikkeelle aivan alusta. Miksi Alzheimer kehittyy. Me uskomme, että Alzheimer kehittyy, koska aivoissa toksiset proteiinit kasaantuvat, sakkautuvat. Näitä kutsutaan beta-amyloideiksi ja ne kertyvät hyvin pitkän ajanjakson aikana. Monien vuosien aikana jotkut sanovat 10 vuoden, jotkut 20 vuoden aikana, jotkut ovat sitä mieltä, että jopa 30 vuoden aikana. Tällainen aivojen myrkyttyminen ei näy, siitä ei näy mitään oireita. Tietyssä iässä tämän hypoteettisen tapauks, potilaan tapauksessa noin 75 vuoden iässä ilmenee ensimmäisiä muistioireita. Unohtavaisuutta. Unohtaminen on sellaista, mitä meille kaikille tapahtuu. Unohdamme avaimet tai unohdamme, mihin olemme pysäköineet auton, tämän tyyppistä. Mutta ei kuitenkaan mitään näkyvyyttä. Ihmiset siis jatkavat työntekoa ikään kuin olisivat melko normaalissa tilassa. Muutaman vuoden kuluttua tai muutama vuotta myöhemmin tämän myrkyllisen proteiinin sakkautuminen on johtanut siihen, että syntyy vammaa. He eivät enää pysty tekemään työtään tai huolehtimaan kotitaloudestaan. Dementia, dementian alue on se, mitä me, minkä me tähän saakka olemme tunteneet. Tämä, tämä dementian vaihe on se, jota äh, Sansons on esimerkiksi käsitellyt. Ja vaihe oireista diagnoosiin on ollut se, että ei sunkaan ole sitä mm, mikä on taudin neurobiologinen tausta, joka on huomattavasti vanhempa aivoissa kuin oireiden näkyminen. Ja kuten tästä voitte nähdä, tämä on nyt neuropatologia, neuropatologian levinneisyys. Tämä aivo, nämä aivot näyttävät teille, mikä on patologisen patologian laajuus dementiavaiheessa ja, ja näitä beta-amyloideja on hyvin raskaasti aivoissa. Ja tässä vaiheessa me perinteisesti olemme pystyneet tekemään analyysin siitä, että kysymyksessä on Alzheimerista. Emme ole tarvinneet mitään kallista, hienostunutta laitteistoa tämän toteamiseen. Myöhemmin pienemmät tällaiset oireet, jotka eivät näy. Jo siinäkin vaiheessa aivot ovat olleet hyvin rasittuneita ja rasittuneita ovat aiheuttaneet toksiset proteiinit, jotka liittyy tähän neurobiologiseen toksisuuden kehittymiseen vuosien saatossa. Ja nyt me uskomme, että me pystymme tekemään diagnoosin jo tässä vaiheessa käyttämällä biologisia markkereita sen toteamiseen. Ja tämä on se, mitä me olemme kehittäneet näinä vuosina. Me kuitenkaan emme tällä hetkellä edelleenkään pysty diagnosoimaan tautia silloin, kun ei ole oireita. Ja itse asiassa se on se, mihin me haluaisimme päästä. Mitä, me, mitä ovat nämä markerit tässä vaaratilassa, vaaratilavaiheessa? Hippokampuksen äh, hippokampus on pieni rakenne, se on, se on niin pieni kuin pikkusormi, ja se on syvällä aivoissa, siellä meidän muistimme muodostuu, ja voitte, ja että kun tässä vai tällä alueella tapahtuu hermosolujen menettämistä, niin se voidaan todeta MR-magneettikuvauksilla. Toinen on mm, aineenvaihdunta joitakin osia aivoissa, jotka eivät pysty käyttämään glukoosia, ja tämä voidaan käyttämällä positroniemissiotomografiaa. Ja kolmas markkeri on kemikaalinen markkeri. Käytettä, otetaan pieni näyte selkäydin nesteestä ja mitataan sieltä suoraan tauamyloidien määrä, näin, tauproteiinien ja amyloidien määrä ja terveillä potilailla on, on tietty suhde näiden aineiden, näiden aineiden tietty suhde on, suhde on tietynlainen amyloidilla on, niiden sakkautuminen on nähtävissä tällaisessa tomografiassa uudella tekniikalla, joka on kliinistä todellisuutta 18-24 kuukauden kuluessa, ja se tulee muuttamaan radikaalisti sitä, miten tauti voidaan diagnosoida. Miksi tarvitaan tällaista aikaisempaa diagnoosia? Me haluamme mahdollisimman pikaisesti käsitellä, hoitaa potilasta ja jos siinä vaiheessa, kun on jo hyvin lieviä muistioireita, tähän asti me emme ole pystyneet tähän. Ja näin me pystyisimme sitten määräämään äh, lääkkeitä, jotka ainakin hidastavat äh, beta-amyloidien sakkautumista, kertymistä ja saamme sen muutettua sen kaaren, joka vaikut, heijastelee taudin kehittymistä niin, että potilas säilyy vaiheessa, jossa ei synny varsinaista suurempaa estettä vammaa. Onko tämä nyt tieteiskirjallisuutta? Ei. Me tiedämme jo nyt, että me pystymme puhdistamaan aivoja beta-amyloideista. Tästä on tehty selvitys jossa on käytetty vavineuzumavia, joka on tällainen vasta-aine. Tässä näemme kuvan ennen ja jälkeen hoidon tällä äh, lääkkeellä ja voidaan nähdä hyvin selvästi, miten on vähentynyt beta määrä. Ja tässä on potilas, jota on hoidettu placebolla ja voidaan nähdä, miten beta-amyloidien määrä lisääntyy aivoissa. Me siis pystymme poistamaan beta-amyloideja aivoista, ja, mutta huolimatta siitä, että poistamme beta-amyloidit aivoista, kuitenkin nämä potilaat, heidän kliininen etenemisensä jatkuu, joten olemme siinä vaiheessa, että me poistumme poistamaan beta-amyloidit, mutta emme pysty pysäyttämään neuros, hermosolujen rappeutumista. Ja tämä on nyt se, mihin me haluaisimme päästä. On joukko lääkkeitä, joita lääkeyritykset ovat valmistelemassa, joistakin on klinisiä kokeita käynnissä, ja tarkoituksena on saada muutettua taudin kulkua, ja tämä merkitsee sitä, että jos nämä lääkkeet ovat tehokkaita, voisivat tulla markkinoille jo tulevina vuosina. No, Miten me nyt tutkijoina olemme pystyneet kokoamaan kaikki nämä tiedot? Miten me pystymme kokoamaan tällaista tietoa? Kriittinen väline on ollut laajat, pitkät tähtäyksen monimuot pitkän aikaisen monimuotoiset selvitykset, joissa on lukuisia, moni, todella lukuisia potilaita, joilla ei ole ollut oireita tai lieviä muistioireita. On tehty tomografisia tutkimuksia, on pyritty selvittämään kaikkein heidän tilanteensa kaikkein merkittävimpien markkereiden osalta ja niin, että on kahden, kolmen, neljän, viiden vuoden ajalta pysty seuraamaan kehitystä, joten todella monimuotoinen, pitkän, pitkäsarjainen selvitys on se, mitä on tehty, ja niin voitaisiin kuvitella, että nämä tällaiset tutkimukset ovat melko kalliita. Missä Eurooppa on tässä skenaariossa? Nämä pitkät, laajat pitkätähtäyksen tutkimukset, niitä on käynnissä lukuisia, niitä on rahoitettu kautta maailmaa, kuten voitte nähdä tästä – Yhdysvalloissa on rahoitettu kaikkein suurinta nimeltään ADNI. Sitten on samantyyppinen Australiassa. Euroopassa on rahoitettu Ad Neuromed-selvitystä, joka on, joka on pienempi selvitys, tutkimus vuodelta 2007. Ja nyt on IMI-aloite, tutkimus, jonka nimi on Pharmagog, joka on käynnissä. Ja myöskin Japanissa on rahoitettu tällaisia samantyyppisiä tutkimuksia. Eurooppa on siis yksi toimija tällä, tässä valtaisessa tehtävässä. Tiedon kerääminen. Kysymys on pitkän tähtäyksen selvityksistä ja tutkimuksista, joissa on pyritty kokoamaan tietoa Toisaalta toinen asia on sitten siis koota tietoja, toinen asia on sitten saada vedettyä asianmukaiset tiedot näistä kootuista tiedoista. Miksi nämä markerit, joilla pystytään käyttämään diagnooseissa, jotka heijastelevat taudin edistymistä tai liittyvät taudin patofysiologiaan. Jotta voidaan suorattaa tarvittavaa tietoa, tarvitaan tieteellinen infrastruktuuri, tarvitaan tietopankkeja, joihin voidaan koota nämä valtaiset tiedot ja välineet, joilla niistä näistä talletusta kuvista esimerkiksi voidaan koota tarvittavat tiedot, kerätä tarvittavat tiedot, mikä on hyvin ratkaiseva kysymys. Ja lopuksi minä täytyy kääntää tämä tieto, muuttaa se kliiniseksi käytännöksi, sellaiseksi, josta on hyötyä potilaille. Ja siinä vaiheessa, kun on kysymys tiedon muuttamisesta sellaiseksi, jota käytetään potilaiden hyväksi, standardisointi, kehittäminen, operatiivisten menettelyjen toteuttaminen, jotta voidaan mitata tällaisia diagnostisia markkereita, ratkaisemaan ratkaisevan tärkeää. Miksi me voimme diagnostisoida sokeritaudin, diabeteksen tai, tai eturauhasen syövän, koska me pystymme katsomaan, mikä on glukoosin määrä. Voimme tehdä sen Italiassa, Puolassa, Ruotsissa. Ja tulos on sama missä tahansa, missä tahansa. Tämä täytyy myöskin, tämän, tämän tyyppinen ratkaisu täytyy kehittää myöskin näiden diagnostisten markkereiden osalta, ja se on se, mitä ollaan tekemässä – on kaksi hanketta, jossa johtajia ovat eurooppalaiset tutkijat, mikä on hyvä asia, mutta rahoitus näihinkin tulee amerikkalaiselta Alzheimer-liitolta. Tämä saattaa kuitenkin olla asia, jota on ehkä syytä pohtia myös Euroopan taholla. Eurooppa on vahvasti mukana siinä, että se antaa infrastruktuuria tutkijoiden käyttöön – on ainakin kaksi hanketta, joissa pyritään kehittämään maailmanlaajuinen jossa eh, pystytään käsittelemään eri kuvia. Ja se on sellainen, jossa pyritään poimimaan tieto niistä monista eh, eri eh, skannereissa syntyneistä tehdyissä kuvista, jotka liittyvät näihin pitkäjaksoisiin tutkimuksiin. Euroopan komissio rahoittaa sitä, että me pyrimme kehittämään maailmanlaajuisen tällaisen kuvalaboratorion tietokonepohjaiseen neuro- tai aivotutkimukseen. Ja näitä tällaisia on jo olemassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja mutta tällä alueella Eurooppa todellakin siis on johtava. Lopuksi. Voitte lukea itsekin viimeisten 20 vuoden aikana. Alzheimerin tutkimus on ottanut jättiaskelia eteenpäin ja tämä on nyt muuttumassa potilaita hyödyttäväksi toiminnaksi varhainen diagnoosi ja toivottavasti tulevaisuudessa lääkkeet, jotka pystyvät vaikuttamaan taudin kulkuun. Eurooppalaiset tutkijat ovat keskittyneet tiedon muuttamiseen äh, käytännöksi ja, ja siinä, että ollaan kehittämässä palveluita tutkijoille. EUn tutkijat ja EUn rahoitustahot ehkä joutuvat uudelleen pohtimaan sitä, miten voidaan mahdollistaa se, että EUn tutkijat saavat rahoitusta EUn virastoilta ja viranomaisilta. Kliininen tutkimus Euroopan unionissa merkitsee sitä, että täytyy kehittää laajaa teknisesti kehittynyttä monimuotoista tutkimusta ja tälle pitää antaa lisää sysäyksiä. Haluan kiittää teitä tarkkaavaisuudestanne. Dr. Fasoni, thank you very much. That was for, for all of us. Kiitoksia Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Jotkut meistä jo tiesivätkin tästä hiukan, mutta saamme nyt paljon lisätietoa siitä, mitä tulevaisuudessa tehdään. Ja sehän liittyy siihen, mitä Fahi sanoi. Eli seuraavaksi Anna Caputo, joka tulee kansainvälisestä psykoanalyyttisestä liitosta. Ja teillä on nyt puheenvuoro. Tohtori Caputo, olkaa hyvä. Prima di iniziare il mio, la mia relazione, volevo innanzitutto ringraziare. Ennen kuin aloitan puheenvuoroni, haluan kiittää erityisesti Marisa Mattiasia siitä, että hän antoi minulle tilaisuuden tulla tänne ja kuunnella näitä muita hyvin mielenkiintoisia esityksiä. Kaksi minulle hyvin läheistä ihmistä kärsivät Alzheimerin taudista ja Tämä on nyt mahdollisuus ja tilaisuus kertoa näistä henkilökohtaisista perheenjäsenin liittyvistä kokemuksista. Ja toinen syy, miksi haluan kiittää Maria, Marisa Matiasia, on ammatillinen psykoanalyytikon työ liitetään usein äh, johonkin äh, nojatuoliin tai sänkyyn, aivan kuten psykoanalytikko olisi aina tällaisessa omassa kammiossaan. Vähän kuin hänellä olisi Alzheimer ja hän ei osallistuisi millään tavalla tutkimustyöhön, ei kliiniseen tutkimustyöhön tai muuhun. Eli esimerkiksi lihassurkastumat, muutipeliskleroosi ja tämän kaltaiset työt. Ne ovat kuitenkin hyvin tärkeitä psykoanalytikolle hänen työssään. Ja tähän liittyvät tietysti myös potilaat ja perheenjäsenet. No niin, nyt siirryn sitten omaan tekstiini. Itse olen antanut tälle nimeksi eh, unohduksen alue sairauden ja mielen välillä. Tässä hyvin tärkeä paikka aivoissa on juuri tämä muistin alue. Ihmisen aivot toimivat sekä tietoisesti että epätietoisesti, ja nämä eroavat toisistaan ajan myötä. Ja tämä kuitenkin hyvin pitkälti liittyy aivojen ja kehon toiminnallisuuteen. Tiedostamaton ja tietoisuus ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Ja tässä syntyy linkki muistin menetyksen ja muistien muistamisen välillä. Muistin menetys ei tässä tapauksessa ole mitenkään väliaikaista, vaan omat kokemukset unohtuvat. Ne joutuvat unohduksen peiton alle. He jäävät todella unohtamatta. Myös Platon oli puhunut muistin siitä, että viisaus tavallaan kärsii, mutta se ei kokonaan joudu pois käytöstä. Ja sitten Freud, hän on puhunut virallisesti unohtamisen mekanismista. Hän pohti sitä, miksi ihmisten muistot tällä tavoin yhtäkkiä unohtuvat, esimerkiksi oma nimi. Freud pohti sitä, miksi potilaat olivat unohtaneet niin useita asioita omasta henkilökohtaisesta elämästään. Hän vastasi tähän, että kaikki nämä unohdetut asiat olivat jotenkin negatiivisia tai häpeällisiä tai kivuliaita ja ovat menneisyyden traumoja, mutta ne kuitenkin vaikuttavat nykyisyyteen. Aika vaikuttaa ja muuttaa muistia, muistoja. Toinen tärkeä analyytikko oli Wilfred Bion, ja hän puhuu sellaisesta ajasta, jossa ei ole muistoja, ei muistia eikä haluja. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen pysähtyy nykyhetkeen. Hänellä ei ole enää muistikuvaa menneestä eikä pysty myöskään kuvittelemaan tulevaisuutta. Se on vähän kuin soittaisimme tangoa, juoksisimme puistossa tai soittaisimme jotakin instrumenttia Tämä tiedostamattoman ja tiedostavan raja, sen tulisi näkyä aina nykyisyydessä ja muisteissa. Ja sen tulisi tavallaan puhdistaa muistia. Mutta mitä tapahtuu silloin, kun nykyhetki jäätyy ja tuhoaa menneisyyden. Silloin tunteet, kuten rakkaus ja pelko ja kauhu, katoavat. Ja ihmiset ja hetket, tunnit todella jäävät paikalle. Niillä ei ole enää kiinnekohtaa menneisyydessä. Ja syntyy tällainen hetkellinen muisti, jonka sensoriaalinen ulottuvuus on erilainen, eikä ole enää jatkuvuutta, eikä historiaa vaan ihmisestä tulee hyvin yleinen. Joten tässä sairaudessa on toinenlainen unohtamisen muoto, sellainen, jossa ihminen unohtaa, kuka hän on, hänen yksilönsä kärsii, ja hän kehittää sairauden, joka hämärtää todellisuutta. Hän saattaa muistaa vanhoja asioita, jotka tulevat alitajunnasta, mutta hän havaitsee ne eri tavalla ja ihminen on hyvin hauras. Me, meidän muistomme haihtuvat eikä aivot enää toimi sillä tavalla kuin niiden pitäisi. Dementiassa ihminen unohtaa, kuka hän on, ja hänen elämänsä jatkuvuus päättyy. Hän alkaa unohtaa ja hänen sisäisen ymmärtämyksensä ja ulkoisen todellisuuden välille syntyy katkos. ja hänen muistoistaan tulee tällaisia pieniä tilkkuja. Ja tilanne on hyvin monimutkainen ja kun esimerkiksi kehys kaiken ympäriltä häviää, tilanne muuttuu hyvin pirstaloituneeksi ja kokonaiskuva on hyvin pirstaloitunut. Mihin ihmisten ajatukset sitten päätyvät, heidän toiveensa, heidän unelmansa ja odotuksensa, hankkeensa – ja valintansa silloin, kun he, heille diagnosoidaan Alzheimer. He joutuvat elämään jatkuvasti hyvin epävakassa ja epävarmassa tilanteessa. Ihminen ei pysty enää liittymään mihinkään, hän eroaa omastaan ja ruumi ei enää toimi niin kuin sen pitäisi. Muistot hämärtyvät entisestään ja muistot perheen jäsenistä hajaantuvat ja ne häviävät tyhjään ja muistiin tyhjöt leviävät ja laajenevat entisestään. Nämä ovat mielestäni, tai olen määritellyt nämä sellaisiksi ähm, vuokralaisiksi, jotka asuvat tavallaan tässä sairauden talossa, mutta tähän liittyy siis potilaan lisäksi hoitohenkilökunta, lääkärit ja kaikki muut, jotka elävät tämän sairaan kanssa. Tähän liittyy tunteiden katoa ja sitä, että kaikki vanha häviää. Kaikki se häviää, joka yhdisti potilaan ihmisen meidän elämäämme aikaisemmin. Ja näiden perheenjäsenten tila heikkenee samalla, koska potilas ei enää tunnista esimerkiksi omaa poikaansa tai muita sukulaisia. Mitä sitten diagnoosin jälkeen tapahtuu? Tunteiden ambivalenssi rakkaudessa ja muissa tunteissa ei ole enää mahdollista ja keho ei ole enää ihmisen, vaan tässä todella syntyy tällainen tunteiden ambivalenssi ja kaksijakoisuus, ja se aiheuttaa ihmisessä todella huolta ja myös näissä potilaiden läheisissä. Arkipäivässä ei pysty enää sanomaan, että rakastan sinua, en pysty enää rakastamaan sinua, en pysty vihaamaan sinua, Sinun täytyy palata sellaiseksi kuin olit aikaisemmin. Kyllä sinä pystyt siihen, vastaan minulle. Eli tässä taistellaan tällaisen kaksijakoisuuden kanssa. Ja ihminen ei löydä muistojaan, hän kiertää tavallaan tyhjää kehää. Ja kaikkien entisten linkkien ympärille kertyy tällainen myrkkypilvi, ja ihmiset alkavat tuntea vihaa ja näin kätkevät koko elämän. He menettävät elämän. Ja syntyy tällainen noidan kehä. Progressiivisessa dementiassa syntyy hyvin syviä hetkiä, joista ihmisen, ihminen ei enää ole tietoinen. Ihminen alkaa ensi kertaa tuntea itsensä ulkopuoliseksi. Hän ei pysty vastaamaan enää kipuliaisiin, kivuliaisiin tapahtumiin. Ja tässä syntyy todella sellainen tilanne, jossa syntyy kaksijakoisuutta. Tämä on myös tunnustettu. oma lapsi joutuu suremaan vanhempansa, joka ei enää ole olemassa. Hän on kyllä hengissä, mutta häntä ei enää ole ja menetettyä aikaa ei enää saa takaisin. Ihminen ei häviä, mutta kuka sitten kuulee lasten hätähuudon? Tilanne on pirstaloitunut, jatkuvuutta ei ole, ja tämä todella johtaa siihen, että ihminen unohtaa. Ja kun hän menehtyy, niin silloin se on tavallaan päätepiste tälle pitkälle prosessille. Olen tuonut mukanani, jotta ymmärtäisitte paremmin tämän kaksijakoisuuden, joka siis estää rakkaussuhteet ja muut Alzheimer-potilaalle. Toin teille tällaisen elokuvan. En ehtinyt nähdä aikaisemmin näytettyä elokuvaa, siis vuodelta 2008, mutta minulla on täällä Iris Murkin äh, kirjoittama elokuva. Tämä on vuodelta 2001. Hänelle diagnosoitiin äh, Alzheimer 97 ja vuonna 1996 hän oli julkaissut viimeisen kirjansa. Hän on äh, hyvin elinvoimainen intellektuaali nainen, joka jatkoi lopun asti rakkaudesta ja vapaudesta ja koulutuksesta puhumista. Hän on aina elänyt hyvin itsenäisesti, mutta nyt hän ei enää ymmärrä edes lähiympäristöään. Ja tässä elokuvassa näkee hyvin sen, kenest, kuka kärsii tästä Iriksen äh, draamasta eniten. John, hänen miehensä, hän joutuu kohtaamaan nyt tämän tilanteen, jossa Iris on tavallaan äh, henkilö, henkilöltään kahtia jakautunut. John joutuu pohtimaan, mitä tunteita hänen vaimollaan vielä on, mitä hän ymmärtää. Ja tässä äh, reaktio on raivo. Ja usein ihmiset etääntyvät potilaasta, mutta John alkaa miettiä ja muistella vanha. Tässä elokuvassa tuodaan esiin Iiriksen tausta, menneisyyttä, josta tulee Iiriksen nykypäivä ja John liittyy tähän. Ja hänestä tulee dementikko myös hänestä. He ovat yhdessä samassa likaisessa kodissa. Kirjat eivät ole enää sitä, mitä ne aikaisemmin oli. Heidän elämänsä muuttuu, kirjat haurastuvat jossakin portaikossa, mutta he pysyvät yhdessä loppuun asti. John hoitaa rakkaudella omaa vaimoaan, mutta hän samalla kärsii siitä menettämästä naisesta, joka Iiris aikaisemmin oli. Ja hän kirjoitti kaksi kirjaa Iiriksestä. Toinen elokuva, joka käsittelee samaa aihetta, esiteltiin juuri Venetsian elokuva festivaaleissa Se on Pupia Vatin elokuva tältä vuodelta Tuolloin rakkaus ei enää ole sitä samaa vanhaa avioliiton rakkautta, vaan tässä aviomiehestä tulee lapsi ja hänestä tulee lapsi tälle naiselle, jota naisella ei koskaan ollut. Ja nyt tulen loppuun ja haluaisin tehdä ehdotuksen tai ehdottaa jotakin. arkipäivässä, jossa todella tarvitaan hoitoa ja vastuullisuutta. Ja raivo on läsnä, mutta sitä pitää jotenkin yrittää hallita. Ja tähän pystyy ainoastaan silloin, kun kokee tämän ihmisen tuskan. Tämä on todella niin suuri menetys että se koskettaa todella kaikkia osapuolia. Nyt puhuisin teille yhdestä henkilöstä, jota analysoin. Hän, hänen isänsä kuoli infarktiin. Hän ei pysty kuitenkaan käsittelemään tätä isän kuoleman aiheuttamaa surua, koska hänen äitinsä kärsii Alzheimerista. Hän ei osallistuu hautajaisiin, hän ei mene isän mukana hautausmaalle, hän ei pysty itkemään. Hän ei ymmärrä, mitä hänelle tapahtuu. Hän seuraa hyvin läheltä äitiään, joka on omassa sängyssään, omassa huoneessaan, mutta yhtenä päivänä äiti ei enää häntä, eikä kutsu häntä enää hänen nimellään Antonio. Ja tuolla hetkellä hän sanoi äidilleen, hän, että isä kuoli. Ja silloin kun hän näin sanoo, niin hän ymmärtää, että kyllä, hän, hän samalla kärsi myös tämän äidin menetyksen puolesta, joka ei ollut enää oma itsensä. Hän oli kiitollinen äidilleen, joka oli saanut hänestä aikaan hyvän ihmisen, mutta hän hän siis ei työstänyt oikealla tavalla menetystään, mutta siksi haluaisin korostaa juuri sitä, että kaikki ne, jotka kärsivät tästä sairaudesta ja heidän läheisensä, niin se, että käsittelee näitä tunteita on hyvin tärkeää, koska usein se, että ei tunne näitä tunteita, kuten rakkautta, niin pysähdyttää ihmiset, lamaannuttaa heidät. Ja jos Meillä on nyt 27 maata täällä ja on neurologia, kuten Frisoni, niin ehdottaisin, että sairaaloissa ja klinikoilla, jos siellä otettaisiin käyttöön sellainen ryhmätila, tila, jossa asioita voi jakaa. Psykoanalyytikkohan tarkkailee tilannetta ja ottaa asioita ylös ja samalla kirjoittaa lähestulkoon päiväkirjaa. Puhuja keskeytetään. Yksi virke vielä, sitten täytyy päättää. Please, please, please, please one sentence Si, si, si, no, chiuso. Thank you very much. Se oli siinä. Dr. Caputo. Kiitoksia, tohtori Caputo. Ja kiitoksia tästä mielenkiintoisesta psykoanalyyttisestä esityksestä. Minä täytyy nyt vähän hoputtaa teitä, koska meiltä, meillä on nyt hyvin paljon aikataulusta jäljessä. Tämä oli pikkuisen pidempi esitys kuin kuvittelin ja siksi nyt välittömästi annan puheenvuoron Lars Valundille. Hän on professorina Karolinsa instituutissa Ruotsissa. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää kutsusta tulla puhumaan tänne. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Minä tulen puhumaan tänään joistakin ulottuvuuksista, jotka liittyvät Alzheimerin ja dementiaan, joka liittyvät siihen, mitä tapahtuu potilaalle, mutta mikä myös vaikuttaa niitä, niihin, jotka antavat hoitoa. Mitä minä haluaisin puhua on siis se, mistä puhutaan BBS, eli käytös ja psykiatriset oireet dementian tapauksessa. Tätä on sellaista, tämä on sellaista, joka ilmenee kaikissa tapauksissa yleensä, kun on dementia. Kysymys olisi siis kognitiivisista oireista, ei muistihäiriöistä. Ne ovat oireista, jotka nousevat esille taudin aikana. Joskus se on hyvin rasittavaa sekä potilaalle että hoitajille ja aiheuttaa paljon stressiä. Tämä johtuu todennäköisesti eh, aivojen vaurioista ja välittäjäaineiden eh, huonosta toiminnasta. Mutta usein ajattelemme, että selityksenä on myöskin vuorovaikutus hoitajien fyysisen ympäristön ja potilaiden välillä. Se, miten potilaat eh, tulkitsevat maailmaa ympärillään. Tämä on se, mikä synnyttää näitä oireita. Esimerkkejä tästä ovat masennus, joka usein tapahtuu varhaisessa vaiheessa, hallusinaatiot, aggressiivinen käyttäytyminen, vaeltaminen, potilas kuljeskelee 80 tuntia päivässä ympärinsä koko ajan. Ongelmat nukkumisen kanssa, apatia, ahdistuneisuus, nämä eivät osittain ole stressaavia, jotkut taas näistä oireista ovat hyvin stressaavia. Tässä on kaavio siitä, miten tauti kehittyy. Aikajakso, joka on viidestä 10-15 vuotta varhaisessa vaiheessa vasemmalla voidaan nähdä, että on tällaista ahdistuneisuutta ja keskivaiheessa on hallusinaatioita ja myöhemmässä vaiheessa enemmän stressaavia piirteitä, kuten aggressiivisuus. Kysymys on siitä, miten hoitaa näitä oireita. Kun minä aloitin työni lääkärinä, käsittelemään tätä kysymyksiä oli vain yksi tapa hoitaa asiaa, lääkehoito. Nyt me käsittelemme asiaa hiukan eri tavalla. Aloitamme hoidolla, joka ei ole lääkehoitoa. Pyrimme löytämään sen, mikä aiheuttaa nämä oireet. Onko jotakin, mikä on potilaan ja hoitajan välillä, onko jotakin fyysisessä ympäristössä, joka laukaisee nämä oireet. Sitten on äh, tietysti tällaisia hoitomuotoja, joita esitämme Arimatte terapia vastaavia on erilaisia ratkaisuja. On kokeiltu näitä, mutta ne eivät ole menestyksekäitä. Sitten voidaan käyttää lääkehoitoa. Ja Ruotsin suuntaviivoissa, joka koskevat eh, dementsistä kärsivien hoitoa, on korostettu sitä, että hoito, joka ei ole lääke, lääkehoitoa, on ensimmäinen valinta. Lääkehoito on esimerkiksi risperidonia tai haloperidolia, mutta yhä enemmän on selvitys sitä, että voitaisiin käyttämään erilaisia inhibiittoreita, kuten asyttyylikoliniesteraasia. Ja on myöskin vaihtoehtoisia terapioita. On kuitenkin huonosti todisteita siitä, mikä näiden vaikutus on. Tässä meidän täytyy tehdä lisää tutkimusta, jotta voimme katsoa, mistä on hyötyä, mistä ei. Tällainen systemaattinen tarkastelu siitä, mitä ovat nämä ei-lääkehoidot, on julkaistu äskettäin, on jotakin julkaisuja, jotka koskevat tämän tyyppistä hoitoa, joka siis oli lääkehoitoa. On tällaista 179 selvitystä, jotka liittyivät tähän asiaan sitten ne tavat, joita on pyritty selvittämään näitä eri kategorioita, kognitiivinen hoito, kognitiivinen stimulointi, valonkäytti, tällainen erilaiset hoitomuodot. On tuloksia siitä, että hoitajat saattoivat monimuotoinen hoito merkistä, että aika, jota käy, jonka tarvittiin hoidossa tai hoitokodeissa, se väheni kolmanneksella. Jos käytetään tällaista kognitiivista hoitoa tai vastaavaa, sillä on hyviä tuloksia tällä ei-lääkehoidolla – niin vaikutusta ei ole lainkaan erilaisilla toimilla, joita on pyritty käyttämään. Ja, ja syy siihen tälle vaikutusta on se, että ei ole riittävästi selvitetty sitä, mitä ovat soveliat toimenpiteet. No sitten stressi, joka kohdistuu hoitajiin, on myöskin hyvin tärkeä. Uh, ja omaiset hoitajat, kun me kuulleet tänään, ovat usein tilanteessa, joissa jos tämä tauti järkyttää heitä suuresti, jota omainen potee, henkilöt, jotka hoitavat tällaisia potilaita, heillä on usein masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, unettomuutta ja stressiin liittyviä somaattisia sairauksia. Ja on esimerkkiä myöskin siitä, että psykologinen koulutus, vertaisryhmät, tuki, psykologinen terapia, erityisesti jos nämä on todella yksilökohtaisesti suunniteltuja, niillä on mahdollisuus vähentää stressiä, joka kohdistuu hoitajiin. Meillä on jotakin lukuja, jotka on otettu saatettavalta perheho- omaishoitajien liitolta. Me tiedämme, että hoidonantajat käyttävät paljon aikaa sukulaistensa hoitamiseen, ennen kaikkea kun on kysymys potilasta, jolla on dementia. Jos on vakava dementia, niin silloin käytetään kaiken kaikkiaan 46-47 tuntia viikossa. Mutta täällä on tietysti myöskin terveysvaikutuksia antaviin henkilöihin. Me puhuimme siitä jo aikaisemmin verenpainetta, joka nousee korkeampaa insulinin tasoa ja niin edelleen. Ja on myöskin osoitettu, että heidän kuolleisuutensa on korkeampaa. Jos verrataan hoitoantavia henkilöitä, kokonaisuudessaan dementiapotilaista huolehtivat hoitajat, heistä noin 40 prosenttia kokee masentuneisuutta ja emotionaalista stressiä tällaisesta selvityksestä, joka hoitoa antaville henkilöistä. He saavat vahvistettua neuvonantoa ja tukea eh, kuuden istunnon ajan, jolloin näitä eh, vasentuneisuuden oireita saatiin vähennettämään. Jos me pystymme siis huolehtimaan hyvin näistä hoitoa hoitoantavista henkilöistä, niin sillä on hyviä vaikutuksia. Lopuksi Miten sitten ehkäiseminen? Täällä puhuttiin siitä, että pyritään paljon huolehtimaan lääkehoidosta, siihen pyritään keskittymään ja pyrimme löytämään hoitoa, joka parantaisi taudin. Mutta yhä enemmän on tietoa siitä, miten ehkäistä tauti. Me tiedämme epidemiologisessa tiedosta, miksi tiettyjä tapoja voi olla yrittää ehkäistä taudin tulemista. Minun on se omega-AD-selvitys, joka on tehty omega-3-selvitys. Ja näissä tutkimuksissa totesimme, että oli vähemmän ongelmia, saatoimme nähdä toimintojen parantumista. Tämä ei ollut mikään kovinkaan voimakas vaikutus, lievä vaikutus, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen selvitys. Nyt meillä on EUn rahoittama tutkimus, joka koskee lipididiet, joka on juuri käynnistynyt, johon sisältyy 300 henkilöä, jotka ovat varhaisessa vaiheessa tautia. Heitä hoidetaan kaksi vuotta placebo-vertailullisesti tällaisella koktailla, johon sisältyy näitä omega-3 rasvahappoja. Joten me siis tiedämme, että tämmöiset käyttökselliset psykologiset oireet ovat hyvin tavallisia. Niitä on lähes kaikilla potilailla. Jossakin vaiheessa se on hyvin paljon stressiä aiheuttavaa sekä potilaille, mutta myös hoitoantaville henkilöille. Hoidon valinta nykyisin on usein sellainen, että se ei ole lääkehoitoa, mutta tarvitaan paljon tutkimusta siitä, miten voidaan löytää mahdollisimman tehokas hoitotapa – me tiedämme myös, että hoitoantavat henkilöt itse ovat suuressa riskissä saada psyykkisiä ja somaattisia ongelmia. Tähän tarvitaan lisää selvitystä sekä ajatellen menetelmiä, joita käytetään, joita käytetään myöskin tutkijasta, miten tehokasta voi olla erilaisten ratkaisujen löytäminen näiden henkilöiden auttamisessa. Ja sitten se, että tutkitaan sitä, miten ravinta voidaan käyttää lääkkeenä varhaisessa vaiheessa äh, Alzheimerin äh, tautia kärsivien osalta on asia, joka on hyvin merkittävä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten voimme keskustella kaikkien paneelin jäsenten kanssa kysymyksiä ja vastauksia. Ja ennen kuin pyydätte puheenvuoroa, myöhemmin, jos vielä on aikaa, palaamme vielä Mateksen mietintöön ja sitten varjoesittelijät saavat välittömästi puheenvuoron. Varjoesittelijät voivat nyt kysyä kysymyksiä, mutta älkää nyt viitatko tähän mietintöön ja puhukaa nyt siis paneelin jäsenille. Eli Adenesku, teillä on puheenvuoro. Tiedän, että te olette EPPn varjoesittelijä mutta pyytäisin, että kaikki, jotka esittävät kysymyksiä, myöskin kertokaa, kenelle osoitatte kysymyksenne. Kiitoksia. Haluaisin puhua yhteisistä tutkimusohjelmista. En nyt ollut tällä ihan kokouksen alussa paikalla ja haluaisin kiittää esittelijästä siitä, että hän on järjestänyt tämän työpajan. Ja haluaisin kiittää kaikkia esitteli näitä paneelin jäseniä näistä esityksistä. En nyt kuullut komission edustajaa ja haluaisin puhua yhteisestä tutkimusohjelmoinnista. Mielestäni se on tärkein asia, jota voimme tehdä torjuaksemme tätä tautia. Kuinka paljon on rahoitusta? Niin, siis missä tämä kysymys nyt oli? Täällä on paljon puhujoita. Eli koittakaa nyt hoitaa tämä kahdessa minuutissa, sitten saatte myöhemmin vielä varjoesittelijänä puheenvuoron pidemmän. Eh, niin, siis haluaisin kysyä komissiolta, mikä on komission panos tässä yhteisohjelmassa, joka liittyy tutkimukseen. Tiedän, että komissio hoitaa sihteeristökysymykset, mutta miten se on osallistunut tähän rahoitukseen? Okay, I'll just answer that question. No niin, voin vastata tähän nyt itse, koska näen, että Fine piti lähteä. Hän esitteli asiansa ihan aluksi hyvin selkeästi ja varmasti komissio haluaa varmistaa, että Adonescu saa Fahin puheen kirjallisesti, jotta hän tietää, mistä hän puhui. Ja sitten palaamme tähän seuraavassa kyselykierroksessa. Seuraava puhuja. Jovan. olkaa hyvä. Kiitoksia kaksi kysymystä lähinnä Frissonille. Ensinnäkin me tiedämme, että rahoitusta tarvitaan tutkimukseen, mutta etkö katso, että ennen kaikkea eurooppalainen tutkimus tarvitsee enemmän yhtenäisyyttä ja eri asiantuntijat, jotka käsittelevät Alzheimer-kysymyksiä, voisivat paremmin tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi solubiologit, kemistit, kuvantamisasiantuntijat. Eli minulla on vähän se kuva, että tässä nyt sekoitetaan ne keinot, jotka tällä hetkellä ovat sirpaloituneita unionissa, ja sitten nämä erityisalat. Ja sitten toinen kysymys. No kaikki puhuvat paljon amyloidiproteiinista, mutta yksinkertainen kysymys on, tällä hetkellä, onko teillä sellainen käsitys, että tämä proteiini itse asiassa on tämän taudin oire eikä syy, ja olen vähän hämilläni tästä esityksestä ja myöskin kirjallisuudesta, joka osoittaa, että kun on vähennetty tätä aminoidihappoa, eli viime kädessä, eikö nyt kyseessä ole vähän niin kuin syövän tapainen patologia, joka aiheuttaa oksentamista. Jos oksentamisen puhutaan, se ei kuitenkaan tarkoita, että tauti on parannettu. Mitä mieltä olette tästä? Kiitoksia. Ennen kuin vastaatte näihin, ehkä otetaan vielä yksi kysymys. Täällä on enää yksi puhuja MEPPin puolelta, joka on Linda Mäkelä. Ole hyvä. Kysymys viimeiselle puhujalle. puhuitte omega-3 ruuasta, ravinnosta. Miten, miten tutkittua tämä on? Miten todellista tämä on? Onko todella sellaista, mitä tätä käytetään siis laajalti? Onko tämä vain jokin aivan uusi asia, vain osa, joka on asioista, joita käsitellään tutkimusomien puitteissa, on aika helppo itse asiassa mutta kuitenkin ruokailutottumuksia. Kiitoksia, Frederik Ries. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kolme pientä kysymystä. No, puhun samasta asiasta kuin Jyvän liittyen tähän lisäarvoon Euroopan tasolla tutkimuksen osalta. Ja varmaan puhun myöskin lähinnä Frisonille näiden kysymysten osalta. Katsotteko, professori, että tapa, jolla tutkimusta on hoidettu tähän mennessä, onko se yleisesti ottaen tyydyttävää, vai pitäisikö tällä hetkellä katsoa, että jos Eurooppa keskittyisi tähän enemmän, meidän pitäisi löytää jonkinlainen lääke, jolla voidaan hoitaa tätä tilannetta ainakin parantaa sitä. Pitää monipuolista tutkimusta, mutta myöskin tutkimusalaa. Eli ei pidä keskittyä, no minä en ole lääkäri, en ole mikään asiantuntija, enkä nyt halua puhua asioista, joista en tiedä, mutta tieteestä tieteestä saa sellaisen käsityksen, että on lähes yksinomaan keskitytty näihin amyloidikysymyksiin. Eli eikö tätä tutkimusalaa pitäisi vähän laajentaa? Sitten kysymys joka liittyy omega kolmoseen, kiinnitetään huomiota, mutta myöskin tupakka. Tällä hetkellä yksi suomalainen tutkimus, joka on juuri julkistettu, menee tähän suuntaan. Eli on yhteys suurtupakoitsijoiden, eli jotka poltavat yli askin päivä, päivässä, heillä on suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Eli mitä mieltä olette tällaisesta tutkimustuloksesta? Kiitoksia. Katson nyt nopeasti ympärilleni. Täällä nyt ilmeisesti ei ole muita kysymyksiä. Eli sitten nämä kaksi paneelisentä saavat puheenvuoron. Kumpi haluaa aloittaa? Frisoni, olen. Frassoni, olkaa hyvä. Thank you for these, uh, Kiitos kysymyksistä. Ja haluan lyhyesti selittää, miksi ollut mahdollista uh, selittää jotakin asioita. Siis tämä Euroopan uh, tutkimuksen hajanaisuus, se on selvää. Kaikki voivat nähdä sen jo epäilystäkään siitä, että tutkimus on pirstaleista, ja tästä syystä komissio on käynnistänyt yhteisen ohjelmahankkeen. Minun mielipiteeni on, että jotta saadaan aikaan se, että tutkijat toimivat yhdessä Euroopassa, täytyy saada aikaan kunnianhimoinen hanke. Tutkijoilla täytyy olla selkeä yhteinen nimike, eh, kunnianhimoinen hanke. Euro- Yhdysvalloissa toisivasti puhutaan siitä, en halua tänään puhua siitä, mitä tapahtuu valtameren takana, mutta me todellakin työskentelemme globaalisella kentällä ja meidän täytyy ottaa huomioon se, mitä muualla tapahtuu. Yhdysvalloissa on pystytty kehittämään laaja kunnianhimoinen hanke, ja he ovat nyt jo pyrkineet selvittämään sitä, miten muistin, muistin toiminnan häiriöiden tutkimista. Ja me Euroopassa olemme jäljessä. Euroopan täytyy löytää oma paikkansa ja tämä koskee myös sitä kysymystä, jonka äh, eräs nais, puolinen henkilö, jonka nimeä en muista täällä esitti, niin Eurooppa täytyy löytää oma alueensa, oma tutkimusalueensa. Minä uskon, että tällä hetkellä meillä on toimintatilaa siinä, että saamme aikaan infrastruktuuria tutkijoille. Maailmanlaajuisesti katsottuna muut kansakunnat eivät ole riittävästi omistamassa kiinnostusta infrastruktuurin kehittämiselle. Ja siinä me Euroopassa voisimme nyt saada aikaan jotakin, voisimme omistautua sille, voimme saada jostain jotain muutakin tulevaisuudessa. Mitä tulee sitten ää, amyloidien luonteeseen, en, en ole käymään keskustelua amyloidien ja tauproteiinien tilanteesta, suhteesta. Minä en ole mikään biokemisti, mutta on olemassa laaja yksimielisyys tutkijoiden kesken siitä, että amyloidit tulevat ensin ja neur- rappeutuminen tulee myöhemmin. En tiedä, ongelma on se, että amyloidien kasantuminen tapahtuu tietyissä osissa aivoa ja sitten hermosolujen tuhoutuminen toisissa osissa aivoa. aivoja. Me, me ymmärrä, miksi tämä tapahtuu. Se ei sunkaan merkitse sitä, että amyloideilla että amyloidit olisivat vain taudin oire. Tässä tulee nyt aika tieteellistä keskustelua, ja tähän me emme nyt halua mennä mutta aion lopettaakin nyt tähän. Kiitoksia. Ja sitten Jyvän voi sitten käydä kahdenvälistä keskustelua salin ulkopuolella näistä lääketieteellisistä kysymyksistä. Ja sitten Volund ja muut paneelin jäsenet voivat myöskin puhua nopeasti. Ja siksi nyt puhun täällä. Meiltä loppuu aika ennen kuin ehdimme keskustelua mietinnöstä, eli täytyy nyt katsoa, mitä sille tehdään. Mutta ensin Valund. Uh, Kiitoksia. Ensin tämä ennaltaehkäisy omega-3 rasvahappojen avulla. No, tämä on aika uutta tietoa. Tästä on tehty pitkiä tutkimuksia ja saattaa kestää 10-15 vuotta ennen kuin tällaista tietoa saadaan kerättyä ja tiedetäänkö niistä tietäistä hyötyä, esimerkiksi kalan syöminen ja niin edelleen. Eli tämä on uutta ja kliinisiä kokeita on vasta aloitettu. Ja tämä johtuu myöskin siitä, että nämä kokeet ovat kalliita ja hyvin harvat yritykset tukevat näitä. Eli tutkijoiden pitää hoitaa nämä asiat itse. Eli me olemme vasta alkuvaiheessa. Sitten on vitamiineja, mikä on vitamiinien rooli. Ja täytyy aloittaa hyvin varhain, ennen kuin on merkittäviä oireita, koska sen jälkeen on liian myöhäistä. Sitten tupakointi. Onko tupakointi haitallista? No onhan se. Hyvin monet tutkimukset osoittavat, että kova tupakointi tai runsas tupakointi on riski Alzheimerin taudin kannalta. Ja tässä tutkimuksessa, josta puhuttiin, korostettiin myöskin, että voidaan varmaan havaita riskiryhmiä ne, jotka tupakoivat, he ovat henkilöitä, jotka helpommin saavat Alzheimerin taudin. Eli riskiryhmien havaitseminen on myöskin hyvin tärkeää. Kiitoksia. Sitten Jean-Georges haluaa puhua lyhyesti. About, uh, the koordinoinnista, joka koskee tutkimusta aina valittu siitä, että tarvitaan lisää rahoituselementtiä tutkimukseen, mutta ei tarvita lisää tutkimusta, vaan paremmin koordinoitua tutkimusta. Ja organisaationa me pidämme hyvänä tätä yhteistä ohjelmointin, ohjelman laatimisen hanketta. Yksi tavoite siinä on pyrkiä analysoimaan se, että minkä tyyppistä tutkimusta tällä hetkellä rahoitetaan kansallisella tasolla – Tämä on ollut prosessi, joka on ollut meneillä jo kuuden vuoden ajan, kuuden kuukauden ajan, eikä vieläkään saatu vastausta siihen, minkä tyyppistä tutkimusta rahoitetaan kansallisella tasolla, joten täytyy todellakin saada aikaan parempaa koordinointia tutkimustoiminnan alueella. Ja halusin vielä sitten sanoa, että ei pitäisi olla vain lääketieteellistä tutkimusta, jota tarkastellaan, vaan me Alzheimer-järjestön edustajana toivomme, että on ehkäisyä, taudin ehkäisyä, parantamista ja että huolitaan myöskin ihmisistä nykyvaiheessa niin, että ajatusten vaihto ja tiedonvaihto siitä, mikä on parhaita käytänteitä, tiedonvaihto siitä, miten hoidetaan ihmisistä, miten, miten rahoitetaan potilaiden hoitaminen, ovat myös tutkimuksen alue, jota ei pidä unohtaa. Kiitoksia, Teve Henri. Euh, Olen Belgian liiton puheenjohtaja haluaisin sanoa, että tietysti edustan näitä kyseisiä henkilöitä ja heidän perheitään. Ja me olemme saaneet tukea näistä verkostoista, joita ollaan luomassa. Eli ymmärrän hyvin, että verkostotyöskentely tutkimuksen alalla, myöskin psykososiaalisen tutkimuksen osalla, osalta on tärkeää. Ja tietojen vaihto on hyvin keskeistä. Mutta erityisen tärkeää mielestäni ja haluan sen nyt sanoa, se ei johdu siitä, että henkilö on sairastunut tautiin, ettei hän e- olisi kuitenkin henkilö elämänsä loppuun asti. Hän on miellyttävä, vaikka tämä rakkaus ehkä muuttuu tai se ilmenee eri tavalla. Ja haluaisin nyt korostaa tätä, koska olen kokenut tämän itse, että näin on, tämä on mahdollista, mutta kaikki ne, jotka ovat sitoutuneita, haluaisin rohkaista heitä toimimaan Kyseessä on henkilö, joka on muuttunut toiseksi henkilöksi, eikä kyseessä ole mikään esine, josta pidetään huolta. Kiitoksia. Nyt kun Fai on jälleen palannut tänne, haluaisin antaa teille lyhyesti puheenvuoron, jotta voitte suoraan vastata tähän kysymykseen Antoneskulta. Ja minä jo sanoin, että hän saa sitten kirjallisesti nämä yksityiskohdat, mutta jos haluat korkeintaan kaksi minuuttia vastaukseen, niin se olisi kiva. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin tiedätte, komikaan moni komissiossa ei käsittele kansainvälinen kysymyksiä, että meidän pitää käydä hoitamassa eri asioita. Samaan aikaan niin olen kuullut eri asioista, jotka ovat nousseet esille, joihin voi tarttua myöhemminkin, mutta kysymys, joka koskee tutkimusta, niin me komissiossa pyrimme tällä hetkellä keskittymään asioihin, joista pyrkivät tulevat olemaan todennäköisesti kaikkein hyödyllisimpiä, mikä on perustutkimusta. Mutta yksi asia ainakin viime vuosina on ollut se, että on pyritty tällaisen holistiseen lähestymistapaan niin, että pyritään muuttamaan havainnot siihen sellaiseksi, mitä käytännössä voitaisiin tehdä. Tämä koskee myöskin miksi syöpäselvitystä. Ei riitä se, että tutkitaan hoitomuotoja, yksittäisiä hoitomuotoja, vaan siten, miten tämä käytännössä toimii, miten voidaan saada yhdessä toimimaan ne henkilöt, joita tarvitaan. Ja me olemme pitkälti lähteneet tästä liikkeelle ja palaan tähän uudestaan, kun puhutaan tästä innovaatiounionista, terveellisestä ikääntymisestä. Puhun tässä nyt hiukan toimivaltuukseni ulkopuolella, mutta haluaisin sanoa, että olisi työpajaan tänään osallistuvien etujen mukaista seurata tarkkaan, mitä tälle aloitteelle on tapahtumassa. Sitä ollaan vasta kehittelemässä. Nyt on käynnissä tilanne kuulemisvaihe. Tämä on eh, puheenjohtaja Barroson yksi henkilökohtainen ajatus. Ja voimme olettaa, että tähän liittyisi varoja. Ja kysymys on siitä, että tehdään asioita innovatiivisella tavalla – ja silloin voidaan kenties tarttua nimenomaan näihin uusiin asioihin, jotka ovat nousseet esille tämän aamun keskusteluissa. Kiitos. Kiitoksia. Eli painostusta tarvitaan ja tukea tarvitaan. Ja esittelijä ja varjesittelijät varmaan voivat varmistaa, että tämä käy selväksi mietinnössä. Jos tarvitaan tarkistuksia, niin varmaan yhdessä voitte niitä laatia. Sitten olemme saattamassa osioon kakkosen päätökseen ja sitten osio kolme. Eli parlamentin jäsenet puhuvat dementiasta, ja minulla on nyt puheenvuoro esityksistä mukaisesti, ja puhun nyt lyhyesti, ensinnäkin koska aika alkaa loppua, ja myöskään en halua nyt heitäytyä liian tunteelliseksi. Kun olen parlamentissa ollut 21 vuotta, olen hoitanut terveydenhuoltoasioita, hygienia, kuluttaja-asiat, ympäristöasiat myöskin, mutta terveydenhuolto kuitenkin on lähimpänä sydäntäni täytyy myöntää. En nyt enää ole koordinaattori, niin voin tämän myöntää. Ja olen aina tarkastellut niitä tauteja, no en ehkä julkisesti niinkään. Eli kyse on mielisairauksista. En koskaan ajatellut, että tämä koskisi minua henkilökohtaisesti, mutta näin kävi. Olen ainoa lapsia. Isäni kuoli kahdeksan vuotta sitten keuhkosyöpään – ja äitini eli yksin. Hän oli hyvässä kunnossa. Hän kuoli tämän vuoden tammikuussa. Hän oli fyysisesti hyvässä kunnossa 79-vuotias. Ja mielestäni hän oli muuttumassa vähän oudoksi, enkä tiennyt, mistä se johtui. Hänellä oli ajatuksia, että talo, jossa hän asui yksin, iso talo, siellä asui muita ihmisiä. Ja sanoin, että ei, kun asioita menee hukkaan, niin ei täällä ole ketään muuta. Ja ajattelin, että hän, hänestä tuli vähän outo. Jos hän nyt kuulisi tämän, niin hän ei haluaisi, että puhuisin tästä. Mutta kuolemansa asti tiedän, että hänellä oli jonkinlaista dementiaa noin puolitoista vuotta, koska kymmenen kuukautta näiden oireiden ja diagnoosin välillä Saksassa en, ehm, no ainakin minun tapauksessani se oli eri juttu. Ja hän aina halusi kätkeä sen, että hän sairasti, ja päässäni oli oikeastaan myrsky. Hän ajatteli, että hänellä on kasvain. Hänellä tehtiin skannaus, sanottiin, että hänellä ei ollut mitään kasvainta, ja hän oli iloinen sanoa, että ei minulla olekaan mitään, että olen ihan terve. Sitten neurologi, no hän ei, ei halunnut, että menisin erikoislääkärille. Ja sitten neurologi kertoi, että hän oli tiettyä, tiettyjen aivojen osien surkastumia, jotka painoivat muita aivon osia, ja siksi hän menetti tiettyjä toimintoja. Hän sai lääkkeitä, koska hän halusi lääkkeitä, mutta neurologi sanoi, että hän voi ottaa lääkkeitä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Hän asuu edelleen yksin, mutta nyt ovi ja lukko vaihdettiin puolen vuoden sisään neljä kertaa, koska hän ei tiennyt, missä avaimet ovat. Hän oli 78-vuotias, hän näytti ehkä 65-vuotiaalta. Poikka, vahva henkilö, erittäin hyvässä kunnossa. Ja huomasin, että jokin on nyt pahasti vinossa, kun hän unohti viime vuonna syntymäpäiväni. Hän ei soittanut, minä en soittanut, en soittanut sanoakseni, että äiti tänään on syntymäpäiväni, koska hän halunnut loukata häntä. Mutta sitten tiesin, että todellakin tilanne on hankala. Eli kaikki osat siitä, mitä Kaputo sanoi, se ei ollut ihan sellaista, minkä välttämättä ymmärtäisin. Se oli hyvin psykoanalyyttistä, mutta osat, jotka liittyvät jonkun ihmisen menettämiseen tai huomaamiseen, että joku on elossa, mutta yhteinen elämä alkaa hävitä. Se on vaikeaa. Voi olla hyvin koulutettu, voi tietää hyvin paljon asioita, mutta tämä tilanne on kuitenkin erittäin tuskallinen. Itse pidän itseäni nyt enemmän tietävänä ja enemmän koulutettuna ihmisenä, mutta siltikään en tiennyt, miten hoitaa tilanne, enkä tiennyt, kenelle soittaisin. No soitin Jean-Georgesille, kysyin, mitä teen. Mutta meillä pitää saada diagnoosit hyvin nopeasti ensimmäisten oireiden jälkeen, ja meidän täytyy tietää, mitä nämä oireet ovat. Me katsoimme toisiamme esitysten aikana ja sanoimme, että no, kyllä mekin unohdamme välillä nimiä. ei Joskus mietimme, mihin on laittanut kännykän. Pitäisikö nyt alkaa huolestua? Mutta ensimmäinen todellinen diagnoosi. No siis kaikkihan tietävät, että on tiettyjä toiminnallisia häiriöitä, kannattaa mennä lääkäriin. Se ehkä on oire jostain. Se voi olla jonkin, esimerkiksi syöpä, tyypin oire. Ja silloin, jos on vaikka sydänkohtaus tai muuta, niin sitten tiedetään, mitä pitää pelätä ja varoa. Mutta ei kuitenkaan tiedetä, mitkä ovat dementian varhaisimmat oireet. Sitä ihmiset eivät tiedä. Ja siksi pitää lisätä tutkimusta, kuten Antonescu sanoi, ja minäkin totesin tämän aluksi. Sehän on yksi keskeisiä osia työtämme. Mutta toisaalta mitä Alzheimer Europe ja kaikki Alzheimer-potilasliitot ja Alzheimer-liiga tekevät. He luovat tietoisuutta, tiedottavat näistä asioista, eli on hoitomahdollisuuksia. Ja nyt kun äänestimme rajat ylittävästä terveydenhuollosta valiokunnassa ja täysistunnossa, niin ehkä ihmiset voivat mennä muualle hoitoon. Voit mennä vaikka Ruotsiin, jos haluavat, tai ehkä he haluavat mennä vaikka Etelä-Saksasta Italiaan mutta meillä on huippukeskuksia, joissa voidaan hoitaa näitä, kunhan nämä taudit havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja tähän meidän tulee keskittyä. Eli meidän pitää kehittää tietoisuutta näistä ensimmäisistä oireista ja antaa neuvoa näille ihmisille, mitä voidaan tehdä. Omassa tapauksessani, omassa perheessäni tästä olisi ollut hyötyä. No äitini ei kuollut dementiaan. Hän kuoli hän oli sairaalassa, hänellä oli haava ja hän kuoli sairaalassa yöllä, koska hänellä oli pieni häiriö eikä paikalla ollut sairaanhoitajaa. Muuten hän olisi edelleen elossa, mutta hän ei kuitenkaan muistanut, että isäni oli kuollut. Ja tämä prosessi oli hyvin nopea. Ja meidän pitää auttaa ihmisiä, ei pelkästään ihmisiä, jotka ovat minun tilanteessani perheenjäseniä ja hoitajia, vaan myöskin niitä ihmisiä, jotka havaitsevat, että heillä on tapahtumassa jotain. Viimeisinä päivinä, kun äiti ei muistanut enää syntymäpäivää, niin Mutta kun soitin hänelle ja joku antoi hänelle puhelimen ja sanoi, että Dagmar puhuu, tyttäri puhuu, tyttäresi puhuu, niin sitten hän vastasi, niin haloo. Ja jos kysyin äiti, mitä olet tehnyt, niin sitten hän tiesi kyllä heti, kuka olin, koska hän tunnisti ääneni. Mutta nimeäni hän ei välttämättä tunnistanut tai sitä, että olin hänen tyttärensä ja hänen äitinsä, äh, hänen elämänsä olisi muuttunut nopeasti, jos hän olisi edelleen elossa. Mutta loppuun asti hän tiesi, että hänelle tapahtuu jotain, ja se pelotti häntä. Ja siksi näitä diagnooseja pitäisi tehdä nopeasti, ja myöskin täytyy tietää, mitä, millaista apua voi saada. Diagnoosin kanssa ei saa jäädä yksin, ja meidän täytyy varmistaa tämä, tämä on tämän työpäin yksi tarkoituksia. Ja olen nyt selvinnyt tästä tunnetasolla ihan hyvin, ja olen siitä iloinen. Ja kerron nyt oman tarinani, koska minun tarinani ei ole mitenkään erityinen. Se on tarina, jota voitte kuulla miljoona kertaa. Se ei tapahdu ainoastaan jossain kaukaisissa osissa EUta, vaan se tapahtuu ihan enemmän. Ja toivottavasti voimme antaa komissiolle selkeän merkin. Mehän tiedämme, että Barroso antaa suoraa tukea tälle, ja me haluamme hyödyntää tätä tukea ja saada rahoitusta, jota tarvitaan kaikelle, mitä haluamme tehdä. Nämä ovat minun huomioni. Ja sitten meillä on vielä pieni videopätkä. Monet olivat innoissaan siitä, että Jose Mourinho olisi parlamentissa ja kaikki halusivat tulla tänne, mutta olisi pitänyt sanoa, että niin kyllä, hän tulee, eikä olisi pitänyt kertoa, että kyse on vain videopätkästä. Mutta nyt me katsomme tämän videon. Boa tarde a todos. Uma iniciativa europeia sobre a doença de Alzheimer e outras dimensões. Kiitoksia. Tämä eurooppalainen Alzheimerin sairautta ja muita dementiasairauksia koskeva aloite on kaikki poliittiset rajat ylittävä. Eli hyvää iltapäivää kaikille. Tämä eurooppalainen aloite, joka koskee Alzheimeria ja muita dementiatauteja, menee poliittisten rajojen ja uskonnollisten ideologioiden yli. Haluaisin kiittää kaikkia komission, parlamentin ja neuvoston edustajia ja ennen kaikkea niitä, jotka ovat mukana täällä työpajassa keskustelemassa tästä sairaudesta. Viittaan myös siis kaikkiin asiantuntijoihin, jotka edustavat eri tahoja ja vastaanottivat parlamentin kutsun tulla puhumaan. Ja kiitän myös edustaja Marisa Mati, Matiasia, joka halusi käsitellä tätä aihetta. Tämä on minulle suuri kunnia ja haluaisin todella, että parannettaisiin sairauden kanssa elävien ja heidän läheistensä oloja. Tämä on tärkeää kaikille. Ja minun sanani kohdistuvat niille, jotka suoraan taistelevat tämän sairauden kanssa. Se, että löydetään yhteinen strategia tähän sairauteen, helpottaa kaikkien niiden asemaa, jotka kärsivät sairaudesta. Heidän täytyy saada samanlainen pääsy hoidon piiriin, ja siksi haluaisin todella tuoda esiin rohkaisevia sanoja niille, jotka kärsivät tästä taudista. Euroopassa Alzheimerista kärsii 8,4 miljoonaa ihmistä, joka vuosi uusi tapauksia on 1,4 miljoonaa tapausta ja tautitapaukset tulevat kaksinkertaistumaan 20 vuoden välein ja tämä on todella traagista. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tässä ei ole kyse ainoastaan luvuista, vaan konkreettisista tilanteista ja henkilöistä. Tämä tauti ja sitä vastaan taisteleminen todella vakavasti vaikuttaa perheiden elämään ja meidän kaikkien täytyy puuttua tähän ja itse haluan liittyä tähän teidän hankkeeseenne. Ja koska itse olen urheilija, tiedän, että joukkueena voi saada parempia tuloksia aikaan. Ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeä ja diagnoosin jälkeen täytyy keskittyä siihen, että potilas voi elää arvokasta elämää, että häntä ei syrjitä. Meillä ei ole vielä hoitoa tautiin, mutta oireet voidaan lievittää ja hidastaa. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että potilaat pystyvät elämään mahdollisimman pitkään, mahdollisimman hyvää elämää. Tämä sairaus johtaa riippuvuuteen muista ihmisistä ja siksi meidän täytyy myös kiinnittää huomiota niihin, jotka ovat hoitajia. on tärkeää, että jäsenvaltiot ja kaikki mahdolliset tahot kantavat oman kortensa kekoon Itse urheilun ammattilaisena haluaisin muistuttaa, että liikunnalla on myös tärkeä rooli ennaltaehkäisyssä. Olen pahoillani siitä, että en päässyt tänään paikalle, mutta meillä on kuitenkin huomenna tärkeä peli, joten en voinut mitenkään tulla sinne, mutta olen todella mukana tässä hankkeessa ja haluaisin edelleen uudelleen ilmaista solidarisuuttani perheen jäseniä ja niitä kohtaan, jotka kärsivät Alzheimerista. However you have done that, Marisa. Um... niin, Marisa, en tiedä, miten tämä onnistui. Tämä varmasti luo hyvä, hyvin paljon tukea. Tämä oli hienoa. No niin, kollegat, nyt näihin Josenburginhan kommentteihin päätämme tämän työpajan virallisen osuuden ja annamme välittömästi asiantuntijan esittelijälle. Esittelitekö nyt ehdotuksen tulevaisuutta ajatellen. Marisa, ole hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia erinomaisista puheenvuoroista ja huomioista, joita heiltä kuulimme. Aika on nyt aika vähän keskustelulle tästä aiheesta tai tästä mietinnöstäni, mutta halusin sanoa, että mm, varmasti jo tunnette mietinnön sisällön ja tiedätte hyvin tarkkaan, mistä puhumme. Siksi haluaisin ainoastaan luetella mietinnön pääaiheet. Ja jos tästä on jäänyt jotakin ulkopuolelle, niin se ehkä johtuu omista rajoistani. Siitä, että en pystynyt saamaan kaikkea mukaan. Olemme tehneet yhteistyötä tarkistusten osalta. Ja haluan sanoa, että tuen niitä neljää tavoitetta, joita komissio on tuonut esiin, eli varhainen diagnoosi esimerkiksi – ja niin edelleen. Mutta meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että saadaan kansalliset toimintaohjelmat jäsenvaltioihin. He tietävät, miten olen käsitellyt tätä aihetta mietinnössäni, eli tutkimus, terveydenhuolto, ammattilaisten koulutus, tutkijoiden koulutus tai avustaminen – palvelut, joilla taataan tasaveroinen pääsy hoitoon kaikille Alzheimer-potilaille. Meidän täytyy tehostaa näitä asioita, jotta voidaan taata potilaiden arvokkuus. Odotan teidän panostanne siihen, että mietintöön saadaan entistä paremmaksi ja jatkamme keskustelua myöhemmin. Uh, Kiitoksia. Kiitos. Kollegat ovat lukeneet mietinnön ja varjoesittelijät saavat nyt ihan puolentoista minuutin puheenvuorot. Ja haluaisin kertoa vielä, että meillä on kaksi mahdollisuutta. Joko lykkäämme valiokunnan ja täysistunnon äänestystä, se olisi hyvä komission kannalta, tai sitten voimme pitää kiinni tästä, mutta silloin emme voi käydä toista keskustelua, mutta voitte tehdä tämästä varjoesittelyiden kokouksessa. Ja Matias ehdottaa, että olisi varjoesittelyiden kokous ennen tarkistusten jättämisen määräaikaa, mutta Antonescu saa nyt puheenvuoron. Yeah, thank you very much. Uh, I want to congratulate... Kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä tämän mietinnön osalta. En nyt käy läpi näitä tärkeimpiä kohtia, joihin tarkistuksen liittyvät, koska meillä ei ole aikaa. Mutta haluaisin vain puhua siitä, että me tarvitsemme enemmän tiedotusta kansalaisten parissa liittyen viimeisimpiin tutkimuksen tu- tuloksiin. Olemme juuri saaneet kuulla, että tupakointi vaikuttaa kielteisesti ja saattaa liittyä myöskin tämän taudin kehittymiseen. Ja kalan syömisestä myöskin puhuttiin täällä ja sanottiin, että silläkin saattaa olla merkitystä. Eli meidän tulee vähän syventää tutkimuksen ja yleisen mielipiteen välistä yhteyttä, jos me haluamme hillitä tätä tautia. Myöskin korostaisin tämän kysymyksen monialaisuutta. Meidän pitää yhdistää primääritutkimus ja terveydenhuolto ja sosiaalinen tutkimus. tieteelliset tiedot on muutettava kliiniseksi käytännöksi. Se on keskeistä. Ja me jatkamme työtä varjoesittelyiden kokouksessa – Ja olen samaa mieltä siitä, että tästä äänestetään täysistunnossa mahdollisimman pian. Kiitoksia. Sitten Childers ja McEvan, olkaa hyvä. ill. She has... Niin. Äh, Childers lähettää valituksen siitä, valitun siitä, että ei voi olla paikalla tänä, tänään. Niin toivon, että olisi ollut enemmän kollegoja paikalla. Tämä on ratkaiseva tärkeä kysymys. Tämä koskee vanhempien ihmisten hoitoa ja asia, joka koskettaa monia. Meidän pitäisi ehdottomasti tukea komissiota siinä, mitä se pyrkii tekemään. Ja Mari noista ajatuksessa oli oikein hyvä. Ehkä voisimme pyytää jäsenvaltioita tekemään jotakin asioita, mutta on myös asioita täällä voidaan tehdä. Miten se keskittyä siihen, mitä me voimme tehdä Euroopassa, Euroopan unionina ja kenties saada suunnitelman siitä, mitä voidaan tehdä. Ehkä voitaisiin keskittyä mietinnössä todella näihin kysymyksiin. Minä haluaisin tehdä tarkistuksen, joka koskee juuri tätä, että miten tuetaan tutkimus, joka liittyy nimenomaan näihin ruokavaliokysymyksiin, koska tähän ei kenties saada varoja siksi, että siihen ei liity mitään tuottavia tuloksia, mutta ehkä pitäisi käyttää enemmän julkisia varoja tämän tutkimiseen. Sen, äh, täällä on myös toinen asia, joka pitäisi ottaa esille, joka liittyy tällaisiin, äh, e- että ihmiset ilmaisevat tahtonsa etukäteen äh, siitä, miten niitä hoidetaan. Ja sitten myöskin rajan kysymykset. Saattaa olla, että jollakulla on omaisia toisella puolella rajan, jotka hän haluaa jotka haluavat huolehtia sairastuneista omaisista. Meidän se katsoa, voisimmeko jotenkin katsoa, miten dementian ja äh, Alzheimerin osa saataisiin aika jonkinlaisia tuloksia täällä parlamentissa. Riis. Kiitoksia liberaali varjoisettelija Riis. Kiitoksia puolitoista minuuttia, eli luulisin, että oltaisiin täysistunnossa, mutta oli hyvä, että meillä on nyt aikaa käydä tätä keskustelua. Tämä oli mielenkiintoista ja rikastuttavaa ja välillä myöskin hyvin liikuttavaa. Eli haluaisin kiittää kaikkia paneelijäseniä, jotka ovat tulleet tänne kertomaan näistä asioista tänä aamuna. No nyt tästähän on keskusteltu Matiaksen kanssa ja haluaisin häntä kiittää. No asiat, jotka Aldelle ovat tärkeitä. No hän sanoin, että eurooppalainen lisäarvo on tärkeä. Voimmeko me luoda jonkinlaista lisäarvoa siihen, mitä on tehty eri jäsenvaltioissa? Ja sitten kohdat 4 ja 5, jossa puhutaan koordinoinnista ja jäsenvaltioiden prioriteettitoiminnasta. Meille tärkeintä on tutkimus näiden tautien, Alzheimerin ja muiden neurohermostorapeuttavien tautien tutkiminen. Ja sitten voin komissiolle toimittaa kysymyksiä kahdenvälisesti. Siellähän on puhuttu nyt toimista Euroopassa. Siellä oli 34 hanketta, jotka on nyt käynnistetty seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa. Ja haluaisin nyt kuulla vähän näistä tuloksista, mitä tehtiin edellisessä puiteohjelmassa, mutta palaan siis tähän myöhemmin. No sitten pieni ikävä huomautus tähän kohtaan yhdeksän. Eli esittelijä puhuu näistä amyloidiproteiineista, jotka olisivat Alzheimerin taudin syynä. No, mehän olemme yhteydessä asiantuntijoihin ja tutkijoihin näissä kysymyksissä, Eli ehkä heidän avullaan ja yhdessä voisimme vähän hioa näitä kysymyksiä. Ja sitten tämä lisäarvo, tutkimus ja painopistealueet, potilaiden asema, tätä on korostettu kohdassa 911. Tämä on tärkeää. Kuulimme professori Caputoa, hän taisi tämän todeta, eli painopistealueet täytyy hoitaa. Eli nämä liittyvät siihen, että pitää myöskin kehittää eurooppalaisia huippukeskuksia, joissa tutkitaan Alzheimeria, ja näissä voimme sitten edetä yhdessä. Kiitoksia. Sitten vihreiden varjoesittelijän piti jo lähteä. Eli sitten vielä yksi minuutti Jyvänille. Yksi minuutti. Kiitoksia tästä minuutista. Tätä mietintöä voidaan täydentää tietyin kohdin, Ensinnäkin pitää, unoht- pitää muistaa myöskin nuoret. Kaikki Alzheimeria sairastavat eivät ole vanhuksia, ja meidän täytyy muistaa siis nuoret. Ja toiseksi lääketieteelliset ja sosiaaliset toimet, jotka liittyvät perheisiin, kotihoitoon, ne ovat tärkeitä. Ja sitten kolmas kohta, joka pitää vähän täsmentää, eli tutkimus, se on tietysti keskeistä, mutta pitää myöskin muistaa innovaatio – eikä pidä keskittyä vain yhteen tutkimusmuotoon, vaan innovaation on oltava mukana. Ja tutkimuksessa pitää mainita myöskin julkisen ja yksityisen tahon välinen yhteistyö, muuten ei ole innovaatiota. Sitten eettiset kysymykset, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. No tietysti on valtavasti eettistä keskustelua tämän asian ympärillä. Kiitoksia. Eli nyt voisin pyytää teitä tekemään tarkistuksia tähän ja tarkistuksen jättämiselle on 9. marraskuuta puolelta päivin. Ja pyytäisin kaikkia, jotka ovat varjoesittelijöitä, että nämä esimerkiksi vihreät ja Jana Kudelkisen ryhmä toteaisin, että Matias on suunnittelemassa varjoesittelijöiden kokousta ennen tarkistuksen jättämisestä, jotta voidaan käydä vielä keskustelua ja varjoesittelyjen kokous on sitten iltapäivällä maanantaina 8. päivä. Ja valiokunnan kokous alkaa 9. päivä aamulla tiistaina. Silloin aletaan äänestyksin, eli kaikki ovat sitten paikalla, joten ehkä sitten varjoesittelyjen kokous voisi olla vaikka viideltä. Eli tämä nyt ei ole minun käsissäni, vaan sihteeristö hoitaa sitten tämän. Eli varjoesittelyjen kokous 8. päivä määräaika 9. päivä puolelta päivin. Eli kiitoksia kaikille. Tämä työpaja on päättynyt ja sitten vielä esittelijälle viimeinen sana. Thank you. Two words. Eli viimeinen sana tai kaksi sanaa. Kiitoksia kaikille. Very much. Kiitoksia paneelin jäsenille mielenkiintoisista puheenvuoroista ja esityksistä. Ja voimme korostaa sitä, mitä Mäkevän sanoi. Eli meidän pitäisi